Arvon kollegat, eiköhän aloiteta. Pyytäisin niitä, jotka haluavat jäädä tänne istutumaan. Jatkamme kohdasta 17. Nykytilanne ja tulevat synergiavaikutukset tehokkuuden lisäämiseksi EAGRin ja muiden rakennerahastojen välillä. Meillähän on valmisteilla Stavrakakiksen omaloitemietintö. Ja puhumme siis tästä mietinnöstä ja meillä on myös vierailevia puhujia. Esittelen nämä vierailevat puhujat eh, Stavrakakisen eh, alustuksen jälkeen. Eli nyt pyydän Stavrakakista esittelemään eh, mietinnössä. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, Η κύρια παραδοχή γύρω από την οποία... Kiitoksia puheenjohtaja. Teillä on nyt edessänne työasiakirja. Ja tämä perustuu siihen käsitykseen, että tulisi lisätä synergiaa EACRin ja muiden rakennerahastojen välillä. Näin saadaan enemmän lisäarvoa ja tehokkuutta tästä rahoituksesta kuin jos jokaista rahastoa käytetään yksinään. Punaisena lankana tässä on se, että mikäli pyrimme todelliseen lisäarvoon, tarvitsemme strategista lähestymistapaa ja yhtenäisiä käyttösääntöjä eri rahastoissa. Tämä liittyy kohesion yleiseen puitekehykseen, Ja tähän liittyy myös maaseudun kehittämisen rahasto ja kalastusrahasto. Näin pyritään edistämään kohesiota, mutta samalla myös tutkimusta ja elinikäistä oppimista. Komissio on antanut tästä tiedonannon, jossa tarve tunnustetaan. Koordinaatiota siis pyritään näin lisäämään. Hyvät kollegat, meillä ei ole kovin paljon aikaa, joten en kerro yksityiskohtaisesti tästä työasiakirjasta, mutta haluaisin kiittää vieraita siitä, että ovat saapuneet paikalle ja jo etukäteen heidän panoksestaan. On erittäin hyvä, että saamme kuulla teidän arvokkaista kokemuksistanne ja näkemyksistänne näihin asioihin. Kiitoksia. Kiitoksia. Meillä on kolme eh, vierailevaa puhujaa. Täällä on eh, eh, Jamartin de Vett, Ekorisin johtaja Brysselistä, sitten Heller Norbert, Saksan hallintoviranomaisen johtaja Saksasta, ja sitten Serafin Pasos Vidal Koslan Brysselin toimistosta. hän koordinoi myös eh, kohesiopolitiikkatoimia. Ja ensimmäiseksi antaisin puheenvuoron Jan Martin Devetille. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta. Haluaisin keskittyä Urban 2 kokeeseen. Tämä on komission toimeksiannosta tehty toimi se on jatkunut 2001-2006, Maksan erinäisiä 10 miljoonia euroa. Urban 2 on esimerkki integroidusta politiikasta, ei teoriassa, vaan aivan käytännössä. Tällä viittaan Jaakrinkin aine kohtamaan ongelmaan todella koordinoida näitä eh, toimia. Ja tässä tarvitaan kohdennettuja toimia. Ja nyt meillä on kokemusta tästä, kuinka tämä voi toimia käytännössä. 2001-2006 eh, tällä ohjelmalla pystytä, pyritään löytämään eh, integroituja lähestymistapoja kestävän kaupunkikehityksen turvaamiseksi. No, noin 750 miljoonaa euroa annettiin 14 jäsenvaltiolle ja niissä toteutetulle hankkeille. Kai kaikkiaan tämä kattoi 22 miljoonaa asukasta. Pyrimme tällä saamaan suuremman vaikutuksen aikaan eri tavoin. Ensinnäkin integroimalla eri strategioita ja resursseja. Toiseksi projektitason integroinnilla ja kolmanneksi eh, etsimällä synergioita eh, Urman kaksi hankkeelle ja eh, projektitiimien käyttöön. Tässä on erilaisia tyyppejä. Ensinnäkin integroidaan strategioita ja rahastoja ja tällä pyritään valtavirtaistamaan ohjelmia. Kysymys on EACRin ja muiden rahastojen varojen yhtenäisestä käytöstä, jotta saadaan aikaan parempia tuloksia. Tästä esimerkkinä on yksi espanjalainen hanke, jolla pyritään tuomaan laajakaistaa Asturiasin aluehallinnan toimista. Pyrimme myös kehittämään projekteja ja integroimaan näitä Urban 2-hankkeita. Ja näihin tavoitteisiin kuuluu eh, erilaiset sosiaaliset ja eh, fyysiset hankkeet. Pyrimme esimerkiksi eh, saamaan rakennuksista taloudellista hyötyä ja poistamaan naisten työllistymisen esteitä. Myös eh, epätavanomaisia eh, tapoja on löydetty, esimerkiksi perustamalla nuorisokeskuksia maahanmuuttajien nuorille edistämällä heidän hankkeitaan. Tämä ei siis ollut aivan tavanmukaista toimintaa, mutta eh, joka tapauksessa tällä pyrittiin vastaamaan ongelmien perussyihin ja näin onnistuttiin vähentämään rikollisuutta ja koulupudokkaiden osuutta. Tyyppinä eh, kolme on eri hankkeiden harmonistaminen. Kysymys on eh, vakavista sosiaalista ongelmista ja tarvitaan eh, muita kuin naiveja lähestymistapoja, jotta voidaan saada todellisia tuloksia. Esimerkiksi Westfalenissa pyrittiin saamaan markkinoituneet ryhmät mukaan erilaisilla hankkeilla. Nämä hankkeet tukivat toinen toiseaan ja näin saatiin aikaan edistyksen henkeä ja vaikutus oli suurempi. Haluaisin vielä mainita eh, integroidut eh, toimenpanon ryhmät. Niillä on ollut tärkeä merkitys siinä, että luotu eh, olosuhteet, joissa voidaan rakentaa kumppanuutta. Eri toimijoissa olevat ihmiset ovat näin voineet tehdä yhteistyötä. Tärkeää on todella eh, kentällä eh, saada eh, aikaan parhaita vaikutuksia. Ja tämä on toteutettu esimerkiksi niin, että Urban kakkosta toteuttavat tahot on sijoitettu samoihin tiloihin kuin muutkin toimijat. Le Havrissa Ranskassa toteutettiin erinen eh, tiimi, joka eh, koordinoi näitä hankkeita alueen eteläosissa. Ja aluejohtaja onnistui näin luomaan uudenlaisia yhteyksiä, jota ei sektori pohjaisella lähestymistavalla ole koskaan onnistuttu luomaan. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että kohesiopolitiikan ja erityisesti Akrin täytyy huolehtia siitä, että eh, erityisesti kriisijälkeisillä alueilla eh, saadaan mahdollisimman voimakkaita poliittisia ratkaisuja. Vain näin ne voivat turvata oikeutuksensa. Ja tarvitaan todella tällaista integroitua lähestymistapaa. Ja kaikkein vakuuttavin argumentti on se, että tällaisilla – politiikoilla voidaan todella saada aikaan tuloksia ja näin voidaan myös estää harhainvestoinnit. Kiitoksia. Nyt haluaisin pyytää herra Heller Norbertia esittelemään oman näkemyksensä. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhunpa Saksaa. Tähän näette Saksan Anhalt on tässä tämän kartan keskiössä. Ja ero tähän näihin urbaniohjelmiin on se, että alueohjelmassa on suurempi alue, joka on strategisen kehittelyn kohteena – Kohesiosta hän te tiedättekin. Siitä ei tarvitse sen kummemmin teille tässä lukea. Mutta tämä on hyvin kokonaisvaltainen ja monimutkainen hallintoviranomaisten tehtävä. Saksan Anhaltin osavaltio on vuosina 2000-2006 käyttänyt kaikkia rahastoja, maatalousrahastoa ja sosiaalirahastoa ja kohesiorahastoa yhteensä 12 miljardia euroa Voidaan kysyä, miten tämä kokonaisvaltainen tehtävä sitten on ratkaistu. Nämä rahastot ja budjetit meillä on käytössä. Meillä on myös säännöt, miten tehdään. Voidaan vain kysyä, onko tämä seutua vai kaupunkialueet, jota pitäisi tukea, mutta pikemminkin pitäisi kysyä, mitä voidaan tukea teknisesti ja mitä tehtäviä täytyy tuella tehdä, täyttää ja mitkä ovat ne haitat. Esimerkiksi urba- näissä urbaaniohjelmissa ei ole selvitetty, että millä tavalla menettelyt etenevät. Meillä on strateginen lähestymistapa. Niiden täytyy tietenkin esittää menettelyt suhteessa arviointiin. Meidän täytyy jollakin tavalla pystyä mittaamaan panostusta ja tulosta ja vaikutusta ja onko eroja maaseudun ja kaupunkialueen välillä mikään aluetta. Meillä on, jos esimerkiksi tuen koulua tai lastentarhaa tai kaupunk- äh, katuja tai pieniä yrityksiä tai äh, laajakaista infrastruktuuria, sitten mikroluottoja. Tämä voidaan tehdä yhtä hyvin kaupungissa kuin maaseudullakin. Tämä on oikeastaan sillä alueelle yhtenäinen äh, kaikkia koskeva asia. Meillä, onko meillä eroja suhteessa alueelliseen tarkastelutapaan? Tarvitsemmeko me erilaisia rakennerahasto, viranomaisia yhdellä ja samalla alueella? Tarvitsemmeko erilaisia ää, tukikelpoisuussääntöjä? Tarvitaanko määritelmiä ja tarvitaanko samaa, ää, samanlaista sanastoa? tarvitaanko ylipäätään tietokoneavusteisia järjestelmiä. Ne ovat sellaisia kysymyksiä, jotka ovat hyvin tärkeitä rakennerahaston kysymyksessä, eivät, ei niinkään poliittisesti tarkasteltuna, onko se tarpeen vai ei, vaan pikemminkin kysymys on täytäntöönpanosta ja tilityksestä. Oikeastaan mitään eroja ei ole. Projekti on projekti, on sitten kaupungissa tai maaseudulla – onko se sitten suuri projekti vai pieni, se on kuitenkin aina projekti. Euro on kaikkialla Euroopassa euro. Tietenkin voidaan lähteä spesifioimaan. Esimerkiksi tyypillinen maatalousprojekti on oma projektinsa. Esimerkiksi, eh, esimerkiksi eh, rypsiviljelyn tukeminen ja siihen liittyvät maksut on tietenkin myös suuria projekteja, kuten taloussektorilla tai työmarkkinoilla. Mutta viime kädessä on kuitenkin kysymys yhteisestä asiasta ja suuresta yhteisestä ytimestä kaikkien mukana olevien kohdalla on kysymys projektissa. Euro on aina euro. Ja liian usein on vaarana se, että lähdemme tekemään poikkeuksia, kun lähdetään spesifioimaan määrity, määr, sääntöjä. Meidän täytyy tarkastella suurta kokonaisuutta silloin, kun halutaan panna jotakin täytäntöön. Tämä yhteinen yhteisyys koskee kaikkia hakemuksia, kaikkia projektihakemuksia, kaikkia projektin hyväksymisiä, kaikkia maksatuksia ja kaikkia valvontatoimia, niin kuin myös arviointia. Mitä voidaan tästä nyt sitten oppia, mitä aikaisemmin on tapahtunut? Me tarvitsemme yhden hallintojärjestelmän kaikkia rahastoja varten ja usein kaikkia jaksoja varten – tämän järjestelmän, tätä järjestelmää ei saa jatkuvasti muuttaa. Uusi kausi menee tavallaan aikaisempien kausien päälle. On myös jakso, jolloin on kaksi sama, kautta samanaikaisesti päälle. Projektit ovat niin moninaisia, että käsittelijät että uuden ja vanhan projektin käsittely tapahtuu sen samanaikaisesti. ja tämä johtaa helposti projektin täytäntöönpanossa sekaannuksiin. Ja tämän helpottamiseksi olisi mielekästä, että jokaisella alueella, kun puhutaan alueellisista yhteistyöprojekteista, että jokaisella alueella olisi yksi hallintoviranomainen kulloinkin vastuussa Brysselin suuntaan, komission suuntaan, joka sitten panisi täytäntöön kaikki menettelytavat yhtenäisesti me tarvitsemme samoja sääntöjä kaikkia rahastoja varten. Kielteisiä esimerkkejä löytyy esimerkiksi arvonlisävero, joka maatalousrahastossa ei ole tukikelpoinen kunta, joka haluaa rakentaa padon, tulvapadon, niin se joutuu itse maksamaan alvin, sitä ei saa tukea, kun taas eh, eh, muissa rahastoissa arvonlisävero on tukikelpoinen, se kuuluu menoihin ainoastaan yritykset, jotka, jotka ovat ennakkoverovelvollisia, voivat saada ennakkoveron takaisin verovirastolta, mutta tämä arvonlisävero ei ole taas tukikelpoinen. Kunnat Saksassa, jotka eivät ole ennakkoverovelvollisia, saavat tukea myös arvonlisäveroon. Tässä on selvästi eroja asetuksen tasolla. Me tarvitsemme samoja valvontasääntöjä kaikkiin rahastoihin. Kielten esimerkki tässä on se, että kun puhutaan näistä ennakkovalvontatoimista suurissa projekteissa, niin kuin aluerahastossa toisia valvotaan satelliiteilla, jolloin valvotaan, että onko, ovatko alueet todellakin viljeltyjä, kun taas EFREN suurprojektit ovat, koostuvat yksittäistä, tuhansista yksittäisistä tilityksistä ja maksatuksista. Anteeksi vaan, mutta tässä on vähän paperit sekaisin, tai kalvot paremminkin. Me tarvitsemme myös samaa, samoja arviointisääntöjä kaikkiin rahastoihin. Kielteinen esimerkki on esimerkiksi maatalousrahasto. Tällä hetkellä siinä on vuosittainen arviointiraportointi, kun taas näissä muissa rahastoissa on jatkuva arviointi päällä – joka koskee myös strategista valvon, arviointia. Me tarvitsemme samaa, samaa sanamuontoa ja samoja käännöksiä. Ei sen, ei sen tarvitse aina olla englanninkielinen, jotta voitaisiin käyttää samoja sanoja. Me tarvitsemme myös käännöksissä samaa sanamuotoa. Kielteinen esimerkki on muun muassa tämä sertifiointiviranomainen ja kun puhutaan esimerkiksi maksatusviranomaisista – ongelmana on se, että tämä sertifiointiviranomainen maatalousvirastosta on ö, tämä Euroopan aluerahaston ö, tilintarkastusviranomainen. Siis samaa sanaa käytetään asetuksessa eri viranomaisiin eri tavoin. Meillä on ongelmana myös ö, nämä innovatiiviset rahoitusvälineet. Tässä liian usein puhutaan pinnallisesti ja yksittäiset kuvaukset jäävät sitten auki. Ja tämäkin muuttuu tukijakson aikana. Näin ollen meillä ei ole yhtenäistä termistöä. Viimeisimmän rakennerahastokaudella puhuttiin prioriteeteista ja Saksassa sitten puhutaan painopisteistä. Uudella jaksolla puhutaan sitten ei enää puhuta painopisteitä, vaan puhutaan pelkästään prioriteettiakseleista. Tämä tarkoittaa sitä, että Saksassa, saksankielisessä asetuksessa on erilaisia sanoja käytössä, ja silloin käyttäjä kysyy, että onkohan tällä jokin merkityskin. Me tarvitsemme yhtenäisiä määritelmiä kaikkiin rahastoihin koko Euro, EUn alueella – joka sitten annettaisiin Brysselistä. Meidän täytyy tarkkaan määritellä, mikä jokin maksatus tarkoittaa. Maksu voi olla ennakkomaksu, se voi olla lopullinen maksu, tai maksu voi olla jokin muukin toimi, tai kirjaus, voisi voi liittyä kirjauspäivämäärään, tai sitten otetaanpa sanotaan tulosindikaattorit, jotka merkitsevät työpaikkoja. Tässäkin tarvitaan selkeää määritelmää, milloin voidaan puhua luodosta työpaikasta. Ja sitten tarvitaan myös yksi tietokoneavusteinen järjestelmä kaikkiin EU-rahastoihin EU-tasolla ja totta kai vähintäänkin jäsenvaltion tasolla tarvitsemme myös tätä aluetasolla. Me tarvitsemme myös yhtenäiset raportointivaatimukset, raportointivaatimukset, Muutet, ne muuttuvat rahastosta toiseen, ja tämä taas vaikeuttaa yhtenäisen tietokannan muodostamista. Jos näin toimittaisiin, että meillä olisi yhtenäinen termistö, yhtenäiset määritelmät, yhtenäiset tulkinnat, yhtenäiset käännökset käytössä, niin silloin voitaisiin saada vertailukelpoisia lukuja raportteihin, voitaisiin myös saada parempi tietokoneavustajien järjestelmä koko EU-tasolla, saataisiin myös tuotet, luotettavaa informaatiota päätöksentekoa varten, joka tapahtuisi alueellisella, paikallisella tasolla, alueellisella tasolla, kansallisella tasolla ja, ja totta kai myös EU-tasolla. On monia teitä ö, päästä tavoitteeseen ja tämäkin vaikeuttaa tilannetta. Siksi pitäisi olla yksi yhtenäinen päätöksentekojärjestelmä – ja tämän havainnollistamiseksi, minkälaisia ongelmia on viestinnässä. Katsokaapa vaan huviksenne tätä kuvaa tai näitä kuvia. Loppupeleissä havaitsette, että, että onko nyt keino tulkittu oikein. Se, miten me puhumme keskenämme, me, siitä, sitä täytyy painottaa enemmän ja yksittäiset sanatkin merkitsevät Tämä tarkoittaa jopa yksittäisten termien kääntämistä. Paljon kiitoksia. Thank you very much. That was a truly Kiitoksia. Oli oikein mielenkiintoista kuulla näitä käytännön kokemuksia. Ja nyt pyytäisin Serafin Pasos Vidalia Koslan Brysselin toimistosta kertomaan oman näkemyksensä. Thank you, thank you, Chair. Um, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myös esittelijälle siitä, että meidät on tänne kutsuttu. Minä olen tosiaan äh, Skotlannin paikallisviranomaisten brysseltämistannin johtaja, mutta olen myös CMRn kohesiopolitiikan koordinaatioryhmän johtaja. Ehkä ensisijaisesti siinä roolissa täällä. Nyt olemme kuulleet eri toimijoilta ja nyt kerromme juuri paikallistoimijoiden näkökulmasta näistä projekteista, jotka saavat eurooppaista rahoitusta, tai pitäisi saada. Seuraava kuva aivan alustuksena. CMR on Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto. Ja se on siis kattojärjestö, joka kokoaa kaikki viranomaiset. Voidaan sanoa, että tässä on paljon eurooppalaisia toimijoita ja olemme toimineet varsin pitkään. Ja viime aikoina olemme tehneet paljon työtä aluekehityksen saralla ja meillä on paljon yhteistyötä tässä. Ja olemme tästä hyvin tyytyväisiä. Ja on hyvä, että meidät on otettu huomioon myös äh, kohesio mietinnössä. Äh, nostan nyt esiin varsin monia kysymyksiä, jotka perustuvat siihen, kuinka olemme keränneet kokemuksia käytännön toimittajilta, toimijoilta. Monilla on vuosikymmenien kokemus ja hyödynnämme tätä Euroopan laajuista kokemusta. Me myös koordinoimme kestävien kaupunkien projektin toimintaa. Kuten sanoin, Kosla on yksi näistä jäsenneuvostoista ja me edustamme Skotlannin eh, aluehallintoa. Eh, ja meillä on varsin suuriakin eh, taajamia tässä mukana. Ja meidän kaltaisemme järjestöt ovat varsin kokeneita näiden projektien toteuttamisessa, aluekehityksessä – meillä on Skotlannissa varsin hyviä kokemuksia mittavista hankkeista. Ja tähän kokemukseen juuri perustuu se, mistä kohta kerron. Kuten näette, ja olette varmasti tietoisia siitä, että on hyvin varsin paljon potentiaalisia maaseudun kehittämiseen rahastoja voidaan tosiaankin nostaa esiin esimerkiksi EAKRI, EMKMR ja esimerkiksi myös kalastusrahasto. Ja on tuossa vielä uusia rahoituskaudelle, tai ainakin niitä on ehdotettu. On myös erilaisia alueellisia kumppanuushankkeita, Äh, on liiderin eh, eh, puitteissa toimintaa ja niin edelleen ja niin edelleen. On siis hyvin monia välineitä. Voidaan sanoa, että eh, seuraavalla rahoituskaudella pyritään niin sanottuun yhden rahaston lähestymistapaan, ja tämä yksinkertaistaisi toimintaa. Voidaan sanoa, että komission – koordinointitoimet eh, ovat erittäin järkeviä. Ja tämä on jo parantanutkin eh, tilannetta, mutta tämä on kuitenkin vain yksi osa tarinaa. Kuten sanottu, tämä liittyy eh, teoriaan, mitä olen nyt tähän asti puhunut, mutta käytäntö on paljon mutkikkaampi. Sillä kun puhutaan käytännön toimijoiden kanssa – Eh, niin kerrotaan melkoisia tarinoita siitä, kuinka Euroopasta voi saada rahaa hankkeelle. Eh, monesti on erilaisia eh, viranomaisia kussakin rahastossa ja myös eri hallinnon tasoja joka rahastossa. Sääntöjä tulkitaan eri tavalla – ja todellakin tässä on monenlaisia edellytyksiä menestykselle. Ja todellakin jäseniltä me kuulemme siitä, että sääntöjä tulkitaan eri tavalla tai, tai säännöt muuttuvat kesken kaiken, ja tämä ei todellakaan auta. Ja esimerkiksi komissio ja jäsenvaltiot periaatteessa antavat neuvontaa, mutta neuvoja ei aina ole kuinkaan saatavilla. Lisäksi voi olla erilaisia kansallisia vaatimuksia kussakin jäsenvaltiossa. Ja lopulta voidaan puhua siitä, että tämä on kapasiteetti- ja aikakysymys. Kun on monia eh, tehtäviä, niin todellakin eh, pienen tai keskikokoisen eh, kunnan on vaikea suoriutua kaikesta. Ja yksi esimerkki, ja tämä perustuu monien jäsenten kokemukseen, nimittäin eh, työllistettävyyden tuki Tämä on todellakin ongelma, johon pyritään vastaamaan. Tässä ähm, aluekehitys äh, rahasto tukee äh, esimerkiksi työn välitystä, kun taas sosiaalirahasto pyrkii tukemaan hieman toisenlaisia toimia. Mutta joka tapauksessa tässä pyritään siihen, että yksilö saisi apua eri ohjelman vaiheissa. Tässä asia hallinnoisi yksi taho. No, tässä on siis kyse yhdestä henkilöstä. Ja onko tässä järkeä, että on kaksi rahoituslähdettä? Ja voidaan todellakin kysyä, että kun tässä nämä kaksi rahastoa jakavat kustannukset jostakin fasiliteetista, niin tämä johtaa varsin mutkikkaisen tilanteeseen. Tämä on todellakin eh, kauhistuttavaa, kun eh, katsotaan kuinka vähän hallinnollisia resursseja on käytettävissä. Tämä perustuu siis käytännön kokemuksiin. Eh, yksi näistä on niin sanottu vessapaperiongelma. Tämä liittyy siihen, että toimijat joutuvat arvioimaan, onko sosiaalirahaston tai äh, se on kehitysrahasto, äh, äh, aluekehitysrahaston sääntöjen mukaista rahoittaa esimerkiksi vessapaperia jossain projektissa. Eli tämä johtaa melkoisiin hallinnollisiin ongelmiin. Ja tämä hidastaa projektien toteuttamista no, voidaan puhua, että on kuitenkin tämä ristiratoismekanismi rasten välillä, mutta sitä kuitenkin sovelletaan varsin harvoin, sillä tässä hallinnoijat pelkäävät sitä, että kuinka sitten tämä auditoitaisiin. Ja, ja tähän, että tätä todellakin sovelletaan vain hyvin poikkeustapauksissa. Eli helpoin ratkaisu olisi se, että syksin rahasto tai se, että pitää käytäntöjä yksinkertaistettaisiin. Mutta myös vertikaalisesti tässä kysymyksessä on eri hallinnon tasot. Eli kun eh, annetaan rahaa rahastosta, niin tätä hallinnoidaan sitten eri tavalla alueellisesti. Tämä eh, eh, toteutetaan eri tavalla ja voidaan ottaa, katsoa, että suurimmissa jäsenvaltioissa on erilainen eh, tapa toimia. Ja tässäkin alakehitysrahaston ja sosiaalirahaston välillä on eroja. On selvää, että jäsenvaltioiden täytyy priorisoida ja tehdä päätökset siitä, miten eurooppalaisia varoja käytetään mutta silti on outoa, että kun pyritään alueelliseen eh, kohesioon, niin varoja kuitenkin eh, suunnataan eri hallinnon tasolle. Tämä johtaa kyllä todellakin eh, ongelmiin, kun on eri hallinnon tasoja tässä mukana. Ja tästä voi syntyä ristiriitoja. Eli voidaan joutua tilanteeseen, että jollakin alueella toteutetaan vaikka sosiaalirahaston hanketta ja sitten taas paikalliset toimijat joutuvat ottamaan tämän huomioon omissa toimissaan. Ja jos Eurooppa 2020 toteutetaan ylhäältä alaspäin, niin tämä voisi vielä pahentaa tilannetta. Eli tästä, tätä täytyy kyllä varoa. Sitten seuraava kuva. Tämä on varsin mutkikas juttu, mutta otimme tämän silti esimerkiksi Britanniasta. Jos nyt katsotaan tätä eh, tilannetta, niin Britanniassa tietysti toteutetaan erilaisia hankkeita. Ja Englannissa on kolme eri kanavaa, aluekehitysrahasto, jolla on yhdeksän toimintaohjelmaa. Ja sitten on sosiaalirahaston kanava ja sitten on EMKMR. Eh, e ja tässä sitten pyritään jotenkin koordinoimaan näiden kaikkien kolmen toimintaa. Mutta tämä ei ole todellakaan yksinkertaista. Skotlannissa ja Walesissa tilanne on hieman helpompi sen vuoksi, että kaikki toteutetaan Skotlannin hallituksen kautta, ja se hallinnoi näitä. Se, siellä ei ole niinkään ministeriöitä, vaan hallinnon yksikköjä, eli kaikki on lähempänä. Mutta kuitenkin tulee hallinnollisia mutkia ja ja täytyy tehdä kaksoistarkastuksia eri toimijoiden kesken. Ja sitten maaseudun kehittäminen ja koheisia. Tämä on ehkä kaiken suurin ongelma, koska tässä on kyseessä myöskin kaksi eri pääosastoa Euroopan tasolla. Ja nämä rahastolähteet ovat varsin samankokoiset. Ja tässä kuitenkin puhutaan pitkälti samoista kysymyksistä, joihin pyritään vastaamaan. Et käytännössä tämä johtaa päällekkäisyyksiin. Ja sitten tätä toteutetaan eri ministeriöiden toimesta. Ja tässäkin eh, tiedon kulku on suuri ongelma. on myös erilaisia äh, komiteoita, joissa näitä hallinnoidaan ja monesti siellä työtä ei koordinoida, ei ole kaksoisjäsenyyttä. Ja tämä johtaa äh, siihen, että mahdollisuuksia menetetään ja resursseja haaskataan. kun katsotaan, että, että tässä on maaseudun ke- kehittämisen rahasto ja sitten aluekehitysrahasto tekemässä päällekkäistä työtä. Seuraavassa kuvassa tässä on osa tiedosta ruotsiksi, mutta tässä kuvataan sitä, kuinka mutkikasta on koordinoida sekä eurooppalaisia että kansallisia varoja Ruotsissa on uusi laki, joka velvoittaa paikallistason viranomaiset tarjoamaan laajakaista yhteydet. Ja eh, nyt eh, etsitään sitten sopivia rahoituslähteitä sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla. Ja tämä kaavio osoittaa, että toimivaltojen välillä on selvää päällekkäisyyttä Euroopan kansallisella ja alueellisella tasolla. Ja tässä on siis sääntöjä, jotka eivät ole suinkaan selviä sen enempää Euroopan kuin kansallisekaan tasolla. Tämä osoittaa siis sen, kuinka paljon päällekkäisyyttä on. Voidaan puhua sosiaalista osallistumisesta, tai eh, yhteisöjen kehittämisestä, mutta todellakin ongelmat ovat suuria, varsinkin pienille eh, kunnille. Voitte sanoa, että tässä paikalliset toimijat valittavat siitä, kuinka mutkikasta kaikki on. Ja näin onkin. Mutta eikä kyse ole siitä, että kun täällä pyritetään saamaan aikaan edistystä Euroopan tasolla, niin täytyisi todella keskittyä tuloksiin e, ihmisten kannalta, paikallisten toimijoiden kannalta. Saataisiin hyötyä irti Euroopan rahastoja. Eli kysymys ei ole siitä, että asioiden pitäisi olla helppoa itseisarvona, vaan se, että niillä todellakin saataisiin aikaan tuloksia. Voidaan sanoa, että käytännön toimijoiden välillä on suuri yhteisymmärrys siitä, että yksi rahasto yksinkertaisesti asioita. Ja yhteisestä strategisesta puitteistosta pitäisi tulla jonkinlainen yleissääntelytapa. Voidaan sanoa, että seuraavan yhdeksän, eh, yhdeksän kuukauden aikana todellakin pyritään tähän yhteiseen strategiseen puitteistoon. Ja kun olemme keskustelleet eh, asiasta viime kuukauden aikana, niin me todellakin eh, kehotamme sitä, että tästä tulisi todella suuri yleisasetus. Ja näin säännöistä saataisiin mahdollisimman Eh, tiivistä ja yksinkertaista. Ja sitten tähän olisi tiettyjä poikkeuksia, mutta vain sen verran. Ja sitten täytyisi välttää eh, tätä eh, kansallisen tason lisäsääntöjen laatimista, kun eurooppalaisia säännöksiä toimeenpannaan. Ja todellakin edistystä voidaan saada aikaan vain, jos katsotaan, mitkä ovat käytännön tarpeet paikallistasolla. Eli täytyisi tehdä yhteistyötä esimerkiksi meidän järjestelmän kaltaisten tahojen kanssa. Ja näin voidaan saada aikaan synergioita. Kohesio mietinnössäkin tulisi ottaa huomioon nämä näkökulmat. me todellakin uh, olemme uh, uskomme, että meillä on tässä panoksemme annettavana. Ja todellakin EU 2020 on keskeisessä asiassa, mutta asemassa, mutta todellakin, jos tässä lähdetään ylhäältä alas säätämään, niin tavoitteisiin ei päästä. Ja aivan loppuun, loppuun sanoisin vielä, että aika on käymässä vähin. Ja todellakin, e, mikäli me haluamme integroida rahastoja ja löytää synergioita, niin e, todellakin meillä on noin yhdeksän kuukautta aikaa tälle tekniselle työlle, sillä sen jälkeen työ on paljon vaikeampaa. Eli todellakin toivomme, että komissio ryhtyy toimeen. Ja me olemme tietysti valmiita auttamaan tässä työssä. Kiitoksia. Very much. Kiitoksia. Kiitoksia. Oli todellakin hyödyllistä kuulla nämä kolme näkökulmaa. Tässähän oli osittain eh, päällekkäisyyttä eh, ja puhujat tukivat toinen toistaan. Tässä on todellakin viesti Euroopan komissiolle. Ja keskustelun lopuksi Peter Bergovits voi todellakin kertoa siitä, kuinka Euroopan komissio – toimiasiassa ja millaisia aikeita sillä on yhteisten sääntöjen ja järjestelmien luomiseksi äh, ra- rakennerahastoille äh, kohesiopolitiikan kehittämisen yhteydessä. Nyt avaan keskustelun. Meillä ei vielä ole puheenvuoropyyntöjä. Tikseira olkaa hyvä. Muito obrigado, senhora Presidente. Eh, em primeiro lugar, felicitar o, o colega. Kiitos puheenjohtaja. Ihan ensinnä äh, haluaisin kiittää edustaja Stavrakakista hänen hyvin tehdystä mietinnöstään. Se on hyvin jäsennelty, se on hyvin kunnianhimoinen ja se on keskittynyt keskeisiin tärkeimpiin kohtiin. Olen ihan samaa mieltä hänen näkemystensä kanssa. Haluaisin kommentoida viittä eri kohtaa. Ensinnäkin mitä synergiaa voisivat tarjota hyvät tulokset alueellisella ja paikallisella tasolla? Miten saamme parempia tuloksia yhdellä ainoalla rahastolla? On puhuttu koordinoinnista, joka on keskeistä takaamassa koherenssin. Olen ihan samaa mieltä tästä. Hän puhui myös koherenssista, jossa on aivan ilmeisiä tekijöitä, eli eli sosiaalirahaston ja aluekehitysrahaston väliset suhteet. Jos meillä on taloudellisia aloitteita tässä näiden rahastojen välillä, niiden pitäisi olla ehdokkaita ja ne pitäisi kombinoida muihin kehityshankkeisiin ja ohjelmiin. Olen samaa mieltä, että pitäisi uudistaa rakennepolitiikkaa, sitä pitäisi arvioida uudestaan. Ja meidän pitäisi myös tietää, pitääkö säilyttää vai, vai, vai siis jatkaa näiden rahastojen erillään toimimista? Takaako se meille parhaan kehityksen maaseutu- ja kaupunkialueilla? Neljänneksi olen sitä mieltä, että tämä synergia ja koordinointi on välttämätöntä. Ei se ei ole ainoastaan välttämättömyys, vaan se on väistämätön totuus, varsinkin jos otamme huomioon Euroopan nykyisen kriisitilanteen. Tämä synergia on välttämätöntä. Meidän pitää tehdä paremmin käytettävissä olevien instrumenttien avulla eikä jättää sitä tuonnemmaksi kaikkia työtä. Viidenneksi olen samaa mieltä, että tämä koordinointi pitäisi toteuttaa kaikilla eri tasoilla ja se pitäisi tehdä horisontaalisesti ja vertikaalisesti. Kaikki toimijat pitää saada mukaan, paikalliset, alueelliset ja kansalliset, kaikilla eri tasoilla, kun lähdetään hahmottelemaan, suunnittelemaan strategiaa aivan lopputulokseen, kun puhutaan arvioinnista ja yhteenvedosta. Jos sopii, niin haluaisin muistuttaa teille, mitä sopimuksessa sanotaan. Siinä puhutaan rakennerahastojen yhteisestä toiminnasta, mutta myös muiden käytettävien instrumenttien hyödyntämisestä. Meidän haluan muistuttaa, että on olemassa Euroopan investointipankki, sen rooli on keskeinen. Minulla on nyt täällä yksi tieto infrastruktuurista, joka tullaan rakentamaan Marokkoon Tangerin satamaan. Sinne tullaan investoimaan noin 800 miljoonaa euroa, jotta tämä satama voitaisiin muuttaa suurimmaksi Välimeren alueen satamaksi. Tämä on aika huolestuttavaa, vähän skitsofreenista, koska mehän elämme nyt suuren työttömyyden aikaa Euroopassa ja Euroopan investointipankki he sijoittaa 200 000 miljoonaa euroa satamaan, joka tulee olemaan satamaan, joka tulee kilpailemaan kaikista vahvimmin espanjalaisten, italialaisten ja portugalilaisten satamien kanssa. Satama, joka on harjoittanut epälojaalia kilpailua jo vuosien ajan, koska se harjoittaa sosiaalista dumpingia me, meidän täytyy Euroopassa pystyä säilyttämään työpaikkamme. Meidän täytyy ryhtyä työttömyyden vastaiseen taisteluun ja sillä aikaa investointipankki auttaa meidän pääkeskeistä kilpailijaamme. Koordinointi ja synergia on tärkeää. Ei se ole vain käsitteellistä tai teoreettista puhetta. Kaikista tärkeintä tällä hetkellä olisi tietysti teorian hahmottaminen, mutta myös todellisuuden tajuaminen ja käytännön toimenpiteiden käynnistäminen sen takia olen ihan samaa mieltä mietinnön sisällöstä. Ei pidä enää teoretisoida, miten luoda koordinaatiota ja synergiaa. Meidän pitää nyt kääriä hihat ja ryhtyä töihin ja lähteä soveltamaan tätä synergiaa ja koordinaatiota. Kiitos paljon. Kiitoksia. Sitten Kopsmanis. Yes, now it's here. Yeah. No niin, nyt. <clears throat> Kiitoksia tästä. Kiitän tästä mietinnöstä esittelijää. Minusta tämä on vakavasti otettava ja tarpeellinen asia, josta täytyy puhua. Käsittääkseni ne pääasiat, jotka ovat luonteeltaan globaaleja, ovat sivulla kuusi, jossa voidaan nähdä, että maatalousrahaston ja sosiaalirahaston pitäisi yhdistää rakennerahastojen kehyksiin, niin kuin se oli vuoden 2000-2006. Uskon, että tämä on äh, vakavasti otettava ehdotus. Kysymykseni onkin esittelijälle tai komissiolle, jos kun katsotaan budjettia, toinen maatalousrahaston pilari, maaseudun kehitys, sitä ei ole riittävästi käytetty viimeisen kolmen neljän vuoden aikana – Vuonna 2009 18 prosenttia rahasta, joka on 1,8 miljardia, e, jäi maksamatta. Ja siinä keskityttiin vain antamaan rahaa e, elvytyspaketteihin. Nyt tänä vuonna lisätalousarvio, jota budjettivaliokunta esittää, suunnittelee ottavansa yhden miljardin tästä maatalous, maaseudun kehitysrahastosta ja allokoida sen rakennerahastoihin. E, aluekehitysrahastoon ja kohesiorahastoon. Kysymys onkin, aiommeko me sulauttaa tämän hallintojärjestelmän ja ottaa vain yhden osa, puhun tästä toisesta pilarista, joka on maaseudun kehitys, joka on yksi kolmasosa, eli noin 12 miljardia vuodessa. Kysympäs kysympä kotona, miksi ihmiset eivät reagoi vihaisesti, jos tämä rahasto jos tätä rahaa ei allokoida tai maksateta. Vastaus onkin se, että tuottajat ja ne, jotka tarvitsevat tätä maaseudun kehitysohjelmaa, e, puhuvat yhteisrahoituksesta, joka ja valtio ei anna rahaa. Heille ei ole edes luottoa pankeilta, mutta he eivät paljon piittaa siitä. Ne valittavat enemmänkin näistä pinta-alamaksuista, jotka tulee ensimmäisestä pilarista. Mutta kysymys onkin, että me suunnittelemme 12 miljardia suunnit on, on, on, äh, käytetään vuosittain maksuihin, joita ei jos hoideta kaikkia. Kysymykseni onkin, että olisi ehkä realistista puhua synergiasta ottamalla koko järjestelmä toisesta pilarista. Ensimmäinen pilari ei ole minusta realistista, koska se on kutakuinkin äh, kytköksissä tähän sektoriin, eikä niinkään koko, koko, koko maaseudun kehitykseen. Ehkäpä viimeinen asia on se, että ensin maatalousraha ja maataloussopimus on aina kymmeneksi vuodeksi, rakennerahasto on seitsemäksi vuodeksi. Jos puhutaan tulevaisuudesta, niin meidän täytyy puhua ainakin siitä, miten, miten tämä hoidetaan, laitetaan rahoitusnäkymiin. Ja, ja tämä on paljon mutkikkaampi saada aikaan synergiaa tässä ja minäkin tuen kovasti tätä esittelijän ehdotusta. Ja ehkä pitäisi olla puhumatta koko, äh, koko maatalousrahastosta, vaan pikemminkin maaseudun kehityksestä. Kiitoksia. Mr. Tremopoulos, please. Kiitos, Tremopoulos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Äh, πολύ ενδιαφέρον. Kiitoksia alustukset ja keskustelu on ollut mielenkiintoista. Ja minäkin haluaisin nostaa esiin muutaman seikan. Todellakin nykyinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät ja synergian mahdollisuudet ja tehokkuuden lisääminen eri rahastojen välillä on todellakin asia, jota kansalaiset haluavat. On hyvin oikein ja hyödyllistä, että keskustelemme asiasta nyt. Euroopan unioni on eh, kriisitilanteessa ja monilla alueilla on paljon ongelmia. Mutta meidän täytyy olla todellakin hyvin tarkkoja toimissamme. Haluaisin olla tässä optimistinen. Voisin sanoa, että tilanne ei ole suinkaan niin kehno, mutta meidän täytyy kuitenkin kehittää toimintaa. Me laakereilla lepäämään. Ja olen samaa mieltä esittelijän kanssa siinä, että taloudellisen toiminnan tukemisen täytyy keskittyä ihmisiin ja ottaa huomioon kunkin alueen ominaislaatu. Euroopan lisäarvon lisääminen ja näiden rakennerahastojen lisäarvon lisääminen perustuu siihen, että taloudelliset ja sosiaaliset toimet saadaan paremmin puhaltamaan yhteen hiileen. Ennen kaikkea meidän täytyy eh, tehdä oikeat johtopäätökset. Meidän täytyy löytää synergiaa, mutta meidän täytyy todellakin kohdentaa toimemme vielä paremmin. Me haluamme, että rahastot löytyvät synergiaa ja ne ne <clears throat> pyrkivät vastaamaan tiettyihin ongelmiin. Vai, mutta to, kysymyksenä on myös se, haluammeko laajemman rahaston, joka vastaisi e, useampiin kehitysongelmiin. Ja minä kannatan toista vaihtoehtoa. Ja todellakin ongelmiin pitäisi pyrkiä vastaamaan kestävällä tavalla. Täällä Euroopan parlamentissa – me olemme keskittyneet yhä uudelleen koheesiopolitiikkaan, ja tämä on jo viides mietintö. Me olemme aina pyrkineet luomaan yhteistä joustavaa politiikkaa. Ja nyt äh, todellakin odotan innolla tätä koko prosessia ja mietinnön laatimista Ja todellakin meillä on paljon kokemusta, josta voimme ammentaa, kun kehitämme tätä toimintaa entistä tehokkaammaksi. Kiitoksia. Nyt antaisin eh, puheenvuoron komission edustajalle Peter Berkovitsille. Right. Thank you. No niin, kiitoksia kovasti. Haluan myös kiittää omasta puolestani esittelijä tästä mietinnöstä, joka on hyvä ja kattava. Siinä on kiinnostavia ajatuksia haluan puhua lyhyesti. Tässä on monia tärkeitä asioita, joista on, joista on täällä puhuttu, ja haluaisinkin painottaa pääelementtejä komission linjauksissa, erityisesti suhteessa ää, tähän viidenteen kohesiorahaston raporttiin. Komissio esittää ajatuksia integraatio- ja synergian kehittämiseksi kolmella tasolla. Ensimmäinen taso on yhteisen strategisen kehyksen puitteissa, joka kattaa viisi rahastoa, eli rah- äh, kalastus, kohesio, sosiaali ja maaseudun talousrahasto. Siinä myös budjetti, budjetissa ehdotetaan myös kytkentää muihin EUn välineisiin mahdollisesti. Ja kansallisella tasolla kumppanuussopimus on, sitä on ehdotettu, joka on periaatteessa sopimus Euroopan tason ja, ja vastuullisten toimijoiden välillä, jotka vastaavat kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla politiikan toteuttamisesta rahastojen toiminnassa. No, tämän sopimuksen kattavuus olisi osa kohesiopolitiikkaa, mutta se voi myös sille, että sitä voitaisiin laajentaa myös muihin rahastoihin – ja lopuksi kohesio mietinnössä raportissa painotetaan sitä, että tämän tässä pitäisi painottaa myös koordinaatiomekanismia rahastojen välillä EU-tasolla. Ja sitten kolmas taso, joka on edunsaajien taso. Komissio on huolis, kovin huolissaan, niin kuin mietinnössä paperissa sanottiinkin, mahdollisista äh, pulmista äh, näissä tukisäännöissä budjettipaperissa ehdotetaan, että meidän pitäisi harmonoida enemmänkin näitä tukikelpoisuutta ja täytäntöönpanosääntöjä ja niitä yhteisiä sääntöjä mahdollisuuksien mukaan eri rahastomekanismien välillä. Ja tämä on se, mitä olemme tällä hetkellä tekemässä komissiossa näiden säädösten valmistelutyössä. Haluaisinkin painottaa kahta asiaa, joita me olemme tällä hetkellä selvittämässä joka vastannee eräisiin kysymyksiin tässä keskustelussa. Ensimmäinen on se ajatus, että meillä pitäisi olla yksi ää, alueellinen paikallinen konsepti ja metodologia ää, rahastojen osalta, jotka tällä hetkellä ovat osa paikallista kehitystä, eli maaseudun kehitys, kalastus, sosiaalirahasto ja, ja maa, ää, maatalousrahasto, jolloin edunsaajien pitäisi saada yksi konsepti millä tahansa alalla, jotta, jotta ne saisivat käyttää, ne, jolloin ne noudattaisivat tiettyjä sääntöjä. Ja toinen asia, jota painottaa, on tämä ö, yhteis, yhteisrahoitus. Se on tärkeä asia, koska se mahdollistaa paikallisten edunsaajien valinnan mahdollisuuden yhdistää eri rahastoja. Se on myös tällä hetkellä säännöt ovat ehkä liiankin monimutkaisia ja niitä voitaisiin parantaa ja yksinkertaistaa. Tämä on yksi sellainen kysymys, jota me olemme selvittämässä. Ja lopuksi painotoin myös sitä, miten tärkeää meidän mielestämme on yhteinen aloitteiden rahoittaminen erityisesti paikallisella tasolla. Tällä hetkellä merkittävin seikka tässä yhteydessä on tämä köyhyyden vastainen toiminta. Ja meistä on tärkeää yhdistää rahastojen toiminnat kaupunk- kaupunki- ja maaseutualueella paikan päällä. Ja lopuksi meillä on myös ehdotus varanhoitoasetuksen muuttamiseksi. Yksi asia, josta puhuttiin, on tämä valvonnan harmonointi ja varanhoitoasetuksen tarkistaminen, joka osittain yhtenäistäisi näitä vakuutusmekanismeja yhteisessä hallinnossa, mutta tässä me näemme myös ne vaikeudet, jotka liittyvät yhtenäistämiseen, koska monet toimijat ovat painottaneet niitä eroja, joita on esimerkiksi maatalousmenoissa ja rakennerahastomenoissa. Tässä on useitakin elementtejä, jotka ovat pöydällä. Ja sitten yhteenvedonomaisesti kolme pääelementtiä komission linjauksissa. Strateginen konsepti, ja rahastojen priorisointi, että yksinkertaistetaan rahastojen hallintoa kansallisen hallinnon tasolla ja mahdollistetaan pääsy rahastoihin edunsaajille operaati- operatiivisella tasolla. Ja vielä yksi lopullinen, yksi viimeinen kohta on paljon, mitä voitaisiin tehdä Euroopan, äh, Euroopan tason säädösten tasolla, mutta myös jäsenvaltioissa ja alueellisella tasolla – hallinnon täytyy kantaa oma kortinsa kekoon. Täällä on puhuttu tästä rakenteen sirpaloitumisesta kansallisella tasolla. Tämä on asia, joka kuuluu jäsenvaltioille ja läheisyysperiaatteen piiriin. On tärkeää, että vastuulliset elimet, jotka huolehtivat kohdallisuuspolitiikasta, käyttävät, ottavat tilaisuudestaan vaarin tässä integroidussa konseptissa. Kiitoksia. Thank you, Peter. Uh, would you like to... Kiitos, äh, Peter. George, haluatko sinä vielä kommentoida? Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να... Kiitoksia. Haluaisin kiittää kun vieraitamme heidän esityksensä ovat hyvin mielenkiintoisia. Haluaisin myös kiittää kollegoita heidän panoksestaan. Ja toivon, että kaikki auttavat ehdotuksillaan ja kommenteillaan rakentavassa hengessä tämän asiakirjan syntymistä. Kiitoksia. Toivomme, että tämä voidaan hyväksyä helmikuussa. Ja haluaisin itsekin vielä sanoa, että arvostamme kovasti sitä, mitä vieramme ovat meille kertoneet, sillä tämä auttaa meitä ymmärtämään paremmin käytännön toimijoiden näkökulman ja sen, kuinka voisimme helpottaa ja tehostaa eurooppalaista rahoitustoimintaa. Kiitoksia myös komissiolle, Peter Perkovitsille tästä vahvasta sitoumuksesta, joka heillä on tehokkuuden lisäämiseksi, jotta saadaan enemmän synergiaa eri rahastojen välillä. Toivottavasti pääsette paikalle, kun parlamentissa ja täällä meidän valiokunnassamme asiasta keskustellaan. Näin voidaan todella parantaa tehokkuutta, kun rakennerahoitusta uudistetaan. Kiitoksia. Nyt pääsemme seuraavaan kohtaan, joka on julkinen kuuleminen Euroopan kaupunkien ja suurkaupunkien asemasta kohesiopolitiikassa. Meillä on varattu aikaa 11.45 asti ja meillä on viisi puhujaa. Me aloitamme komission edustajalla. Meillä on myös Eurocities järjestön edustaja ja sitten vielä Kaaren yliopistosta Prahasta on yksi professori. Samoin meillä on eh, budapestilaista eh, eh, tutkimuslaitoksesta puhuja. Valitettavasti VAR ei päässyt paikalle tänään. Mutta aivan aluksi haluaisin nyt pyytää Daniel Muketa, joka on komissiosta, kertomaan meille Urban Community-aloitteesta. Toivottavasti voitte puhua varsin tiiviisti, mutta kertokaa kuitenkin kaikki tärkeät seikat. Tänne mukaan olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on tässä oma presentaationi. Tässäpä se onkin. We didn't receive Thank you. I wanted to start... No niin, haluaisin aloittaa esittelemällä teille yhteisen aloitteet. Seuraava kuva. Mikä oli Urban kakkonen, Ne, jotka eivät tiedä, se oli väline, jolla pyrittiin puuttumaan kaupunkialueiden eh, ongelmiin kriisiaikoina. Mitä me tiedämme naapuruudesta, joka on kriisissä? Meillä no, on silloin korkea työttömyys, ja fyysinen ympäristö heikkenee, viheralueet heikkenevät, jos on paljon sosiaalisia ongelmia, rikoksia ja niin poispäin. Kaikki nämä asiat liittyvät yhteen yhdellä kaupunkialueella. Meillä on 70 aluet ohjelmaa jäsenvaltioissa, jossa on, te meillä on täällä paljonkin lukuja. Ne ovat kuitenkin suhteellisen pieniä alueita, kun ajatellaan sitä väestömäärää. Siinä saadaan noin 30 000 ihmisen kaupunkialueet, kun tulitte Brysseliin, se on oikeastaan Atterbergin kokoinen alue. Voidaan kuvitella samanlaisia alueita omissa kaupungeissa. Suhteellisen pienistä alueista on kysymyksiä. Kysymys, johon kuitenkin ongelmat keskittyvät. Nyt katsotaan rahastointia ja voidaan laskea, että oikeastaan avun intensiteetti oli kohtuullisen korkea ja keskimäärin oli samantyyppinen kuin tavoitealue ykkösen rahoittaminen. Pieni, pienit alueet, paljon ongelmia, paljon apua. Urbaani menetelmä oli se, että meillä oli integroitu konsepti eri ongelmiin, taloudellisiin ongelmiin, sosiaalisiin ongelmiin ja naapuruston heikkenemiseen, fyysisen ympäristön heikkenemiseen. Ja käytössä ollut menetelmä oli vahva paikallinen kumppanuus paikallis, siis paikallishallinnon kanssa ja kaikkien keskeisten toimijoiden kanssa. Sitten seuraava kuva. Nyt kun katsotaan, tässä on muutamia tietoja tästä arvioinnista. Otetaan yksi sana, niin arviointi oli perusteellinen. Me teimme sy- ö, selkeän tutkimuksen kaikista 70, 70 ohjelmasta jossa tarkasteltiin kaikkea käytössä oli dokumentaatioa, kaikkea dataa ja faktaa, tilastotietoja, kuten myös ohjelmatietoja. Sitten me valitsimme se 15 edustavaa tapausta. ja ovat, olivat tasapainoisia siinä mielessä, että tulet ympäri Euroopan unionia – ne edustivat, se oli, oli oikeastaan edustava otos näistä konsepteista, ja ne edustivat myös ää, muussa suhteessa, muissa suhteissa tällaista kokonaisuutta, jotka ovat suuria kaupunkia, pieniä kaupunkia, keskikokoisia kaupunkia. Nämä 15 tapauskohtaista selvitystä olivat sitten mahdollisia ää, tutkimuksia. Sitten syvällisissä tutkimuksissa meillä oli kolme tapausta, jossa haastateltiin muun muassa paikallisia toimijoita, paikallisia toimijoita e, ja projektitasolla tehtiin sitten minitutkimuksia. Kaiken kaikkiaan tämä kesti puolitoista vuotta. Ja sitten tulokset sitten suoratettiin kolmen asiantuntijan ö, toimesta ja sitten tämä käsiteltiin asiantuntijapaneelissa. Eli meillä oli Michael Wilkinson, joka kannatti Urbania, mutta meillä oli myös Äh, skeptinen italialainen professori Jan Lambo, joka oli sinne kultainen, kultaisen keskitien kulkija. Ja sitten kaikki raportit suodatettiin näiden kolmen äh, asiantuntijan toimesta, jotka sitten äh, kyseenalaistivat tutk- näitä tuloksia. Sitten seuraava kuva. Esittelen teille nyt muutamia äh, tuloksia. Ja tässä presentaatiossa olen jakanut ne fyysiseen ympäristöön ja sitten talouteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen. Tämä, nämä kolme asiaa eivät ole helposti erotettavissa toisestaan, eivät myöskään ohjelmatasolla, eivät myöskään projektitasolla. Ja nyt otetaan yksi projekti esimerkki tästä integraatiosta. Itse kävin tutustumassa yhteen tällaiseen projektiin, joka oli Äh, tällainen äh, kunnostettava äh, rakennus, joka sitten restauroitiin. Ja erityisesti tämä merkitsi sitten koulutusmahdollisuutta pitkäaikaistyöttö, pitkäaikaistyöttömille. Ja voitte nähdä yhden projektin valossa, että tässä todellakin yritettiin antaa fyysistä, taloudellista ja, ja ympäristöelvytystä. E-, e-, Mennään sitten tähän fyysiseen elvytykseen. No, tässä on paljonkin numeroita. No ei nyt jäädä tähän kovinkaan, kun otetaan 3,2 miljoonaa neliö, neliötä uutta viheraluetta. Ne ovat kuitenkin pieniä alueita ja paljon on muuttunut fyysisessä ympäristössä. Ja Urban 2 voidaan nähdä alueita, jotka on uudistettu. Siellä on viheralueita, joita on luotu. Siellä on kävelykatuja ja niin poispäin ja ovat äh, selvästi äh, erilaisia alueita. Sitten mennään tähän taloudelliseen elvytykseen. Talo, paikallisen talouden elvyttäminen. Tässä on paljon lukuja, mutta tässä on paljon mikrotoimenpiteitä, joilla autetaan pk-yrityksiä eh, ja annetaan äh, yrityspalveluita, tehdään yrityshautomoita ja niin poispäin. Tämä on mikrotason toimintaa. Painotankin tätä sanaa mikro siinä mielessä, että me kun me katsomme näiden alueiden tilastoja noin kokonaisuudessa, me havaitsimme yllätys, yllätys, että työttömyysluvut ja muut tilastotiedot näiltä alueilta seurasivat taloutta äh, isommissa kaupungissa, jos työttömyys nousi. Äh, nousi suuressa kaupungissa, se tapahtui myös tässä kaupungissa, sama taas toiseen suuntaan. Ja minusta tämä on äh, sellainen asia, joka vaikuttaa alueelliseen kehitykseen. Voidaan muuttaa mikrotaloutta, voidaan muuttaa myös pk-yritysten toimintaa, mutta jos halutaan muuttaa taloutta tietyllä alueella, niin silloin täytyy muuttaa sen alueen suuren kaupungin lukuja, jossa, jossa luvut ovat suhteessa suurempia kuin tällä alueella. Sitten sosiaalisen syrjäytyminen. Tämä on sellainen asia, joka on lähes konkreettinen, konkreettisesta näkyvistä, kun siellä käy, kun käydään Urban kakkos, kakkosen alueelle ja haastattelee ihmisiä, niin havaitsee, että he puhuvat spontaanisti Urban kakkosalueesta. On näyttöä koulutuksesta ja selvityksessä huomattiin näyttöä uusista sosiaalista palveluista, joita siinä on järjestetty. Ja hyvin pienellä alueella on myös mahdollista muuttaa äh, rikoslukuja, saada parempaa katuvalaistusta, ja niin poispäin. Siinä voidaan todellakin vaikuttaa rikoli, rikollis, rikollisuuslukujen vähenemiseen. Nämä ovat näitä vaikutuksia suhteessa talouteen ja fyysiseen elpytykseen, elpymiseen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen. Jos voin muut sitten siirtyä horisontaalisiin päätelmiin, tämä on ehkä se avain, havainto tässä arviossa, että onnistuneet projektit siellä, joita paikalliset ihmiset hoitivat niitä – olivat mukana projektien valinnassa, he olivat mukana myös siis projektien toteuttamisessa. Ja nämä olivat projektit, ja ne projektit, jotka eivät onnistuneet, olivat yleensä sellaisia, jotka määrättiin ylhäältä päin. Ja olisi voinut odottaa, että tietyt projektiprofiilit olisivat onnistuneita, mutta näyttääkin siltä, että ei se ole kysymys siitä, mitä teet, vaan siitä, miten teet. Teet sen paikallisten ihmisten avulla ja kanssa. Ja tämä on tärkeää siinä konseptista, kun 80 prosenttia ohjelmista hoidettiin paikallishallinnon toimista ja arviointi 80 äh, prosenttia kumppanuuksista, kumppanuuksista oli paikallisia. Tämä tarkoitti sitä, että, että siinä oli monia paikallisia toimijoita mukana. Mutta jos paikallinen kumppanuus on tärkeää, mihin se johtaa sitten äh, korkeammalla tasolla, mennäänkin sitten tähän seuraavaan kuvaan. Keskeinen rooli on suurilla toimijoilla – suuret toimijat tuovat asiantuntemusta ja kapasiteettia paikallisella tasolla, paikallisella väellä. On paljon paikallistietoa, mutta ne eivät pysty pyörittämään projekteja ohjelmia itse. Ne tarvitsevat koulutusta siihen, ne tarvitsevat kapasiteettia siihen. Yksi avainluku Urban kakkosessa, silloin kun puhutaan menestystekijöistä, on se, että oli paljon Äh, kapasiteetin rakentamista paikallisella tasolla. Ja tämä paikallinen kapasiteetti ei ole tarinan loppu. Se on kysymys kuitenkin ohjelman kestävyydestä. Äh, ja suurten toimijoiden rooli oli keskeisen tärkeää näissä äh, onnistuneissa projekteissa. 60 prosenttia, 60 prosenttia projekteista pystyy jatkumaan tältä pohjalta. Ja minusta tämä on merkittävä luku, jos kuvit, ajatellaan paikallisia kehitysprojekteja siellä jos esimerkiksi uudistetaan rakennuksia, ei sen tarvitse jatkua ohjelman äh, päättämisen jälkeen. Odotetaan tiettyä suhteellisuutta tässä projekteissa ohjelmassa. Ja 60 prosenttia on tietenkin aika vaikuttava luku, mutta äh, kun ajatellaan, miten projekti jatkuu, se riippuu suuremmista, toimi, suuremmista toimijoista. Äh, tietenkin paikallinen aloitteellisuus on tässä tärkeintä Paikalliset, paikallinen väki on mukana pyörittämässä tätä projektia, mutta oleellista on myös se, että suuret toimijat auttavat tällaisen projektin jatkuvuutta. Ja sitten viimeinen kuva kaiketikin, tai melkein viimeinen kuva, kun lähden arvioimaan, niin minun täytyy tietenkin muihinkin havaintoihin Mun täytyy puuttua muihinkin havaintoihin. Ei tämä koske pelkästään Urban 2, vaan monia muitakin ohjelmia. Meillä on ollut ongelmia seurannassa. Meillä on kunnianhimoiset aloitukset, suunnitellaan 4000 indikaattoria ylikin. Tämä on myös liiallista, kun ajatellaan, että, että kyse on kuitenkin pienistä ohjelmista ja projekteista. Siellä on 59 indikaattoria, sekin on liikaa mitä sitten tapahtui, että noin kolmannes indikaattorista jäi selvittämättä? Se oli liian kunnianhimoinen, alettiin mitata kaikkea. Ei kuitenkaan sitten mitattu kaikkea, mitä olisi kuviteltu. Ja muutamassa tapauksessa oli epäselvyyksiä. Oikeastaan indikaattorit olivat aika, indikaattorit olivat epäselviä. Ja kun, ne, kun kysyttiin, että mikä ongelma oli, työttömyys, pitkäaikaistyöttömyys, mitä teit? uudistuvien kaupungin keskusta, miten se vaikutti pitkäaikaistyöttömyyteen? Ei mitään mielikuvaa, näin vastattiin. Eli tämä on ääriesimerkki siitä, mitä nähdään, kun pannaan rahaa peliin ja sitten meillä on tarpeita, sitten käynnistetään ohjelma, mutta se ei välttämättä vastaa näihin tarpeisiin. Ja tämä on sellainen asia, joka ei istu Urbaan kakkoseen. Se Urbaan istuu moneen muuhunkin ohjelmaan rakennerahastoissa. On tärkeää tietää tarpeet ja tietää, mitä ollaan tekemässä ja miten se, miten se vastaa näihin tarpeisiin, jotta pystyisi jäljittämään, että miten tämä projekti etenee. Ja ellei tarpeisiin vastata, silloin täytyy muuttaa ohjelmaa. Ja yksi johtopäätös onkin, että pitäisi olla selkeä interventiologiikka tässä pitää olla vain muutama indikaattori ja niitä täytyy seurata jatkuvasti. Ja tämä on ehkä se suuren toimijan rooli, että se, suuret toimijat voivat auttaa paikallisväestöä tässä. Ja tässä päästäänkin viimeiseen äh, kuvaan, jotka ovat johtopäätökset. No niin, kun tarkastellaan Urban kakkosalueita, siinä on selvästi tapahtunut parantamista vuonna 2000 tällä edellisellä toimintakaudella – se näkyy myös tapauskohtaisissa selvityksissä. 13,5 tapausta 15. Siellä tapahtui selkeää parantumista. Tämä puolikas ohjelma on, että osa ohjelma oli hyvä, mutta paikallistalous kuitenkin romahti tällä kaudella. Tämä taas painottaa sitä, kuinka tärkeää on tämä laaja talous, jotta vienekin alueet voisivat pärjätä. Mutta Urban 2 on selvästi parantunut, parantanut tilannetta näillä alueilla – kuitenkin on omat rajansa osittain siitä syystä, että ovat liian pieniä ja pieniä alueita. Ne eivät voi tehdä kaikkea. Paikallisväestö ei välttämättä tiedä kaikkia asioita oman alueensa ulkopuolelle, eikä välttämättä voida vaikuttaa suureen talouteen näin pieneltä tasolta. Mutta siitä huolimatta voidaan tehdä paljon asioita pienellä alueella, jos ollaan halukkaita sisältämään paikallisväestö mukaan, paikallistoimijat mukaan ja asukkaat ja hallinto mukaan. Ja jos halutaan saada suuret toimijat antamaan tähän työhön asiantuntemustaan, jotka sitten huole- joka sitten huolehtii tästä projektin jatkuvuudesta. Ja näin ollen me tarvitsemme selkeät ajatukset siitä, että halutaan, täytyy tietää, mitä halutaan tehdä, ja täytyy tietää, millä, mikä tilanne on, jos tämä projekti onnistuu. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Very much. Uh, kiitoksia. Daniel Muke. Valitettavasti minun täytyy nyt sanoa aivan tiukasti, että meidän täytyy todellakin eh, säästää aikaa myös keskustelulle eh, parlamentin jäsenten kanssa, joten pidetään kiinni tästä 10 minuutin säännöstä per esitys. Nyt pyytäisin Patrick Salesia Euroopan komissiosta alueellisen kohesion eh, koordinaattori Puman. Olkaa hyvä. Kiitos. Eh, kunhan saa tässä PowerPointin käyntiin. Minä haluaisin puhua ennen kaikkea siitä, miksi kaupungit ovat tärkeitä, suurkaupungit Ja sitten kerron tästä eh, ja ympäristön kehityksen merkityksestä nykyisessä toimintakehyksessä. Ja sitten kerron eh, tulevasta eh, kaupunkiulottuvuuden kehityksestä. Ja sitten katsotaan vähän pitemmällekin kohesipolitiikan saralla. No, miksi kaupungit ovat tärkeitä? No, on selvää. Lähes kolme neljästä EU-kansalaista asuu kaupungissa. Täällä on myös paljon kasvupotentiaalia. Kaupungit ovat kasvun moottoreita, innovaatiokeskuksia, mutta kaupungit ovat myös haasteellisia paikkoja, sillä siellä on epäsuhtia, eriytymistä, ääripäät vahvistuvat. Ja nähdään, että kaupungin ja alueen välillä ei ole tarvittavia yhteyksiä. Kaupungit ovat avan asemassa, kun pyritään löytämään vastuuksia demografisiin haasteisiin, mutta myös moniin muihin ongelmiin, kuten ilmastonmuutoksen ja eri väestöryhmien integraation. Talouskriisi on, on huonontanut kaupungin tilannetta. Jos katsotaan, mikä on kaupunkiulottuvuuden osuus nykyisessä EUn aluepolitiikassa, niin voidaan sanoa, että tässä sen asema on ollut liian heikko ja sen takia sitä on pyritty valtavirtaistamaan. Ja tämä perustuu artiklan 8. Ja nyt eh, metrologisesti olemme eh, levittäneet tätä lähestymistapaa eh, kaupunkeihin ympäri Euroopan. Artikla 8 oli kuitenkin vapaaehtoinen, eikä mitenkään automaattinen – eikä eh, eivätkä suinkaan kaikki jäsenvaltiot ja alueet ole hyödyntäneet tätä mahdollisuutta. Valtavirtaistamisen hyvä puoli oli se, että meni eh, monissa toimintaohjelmissa eh, kaupunkien kehitys on erittäin tärkeässä asemassa ja on käytetty 10 miljardia euroa näihin kaupunkihankkeisiin. Meillä on myös äh, rahoitussuunnittelua, niin sanottu Jessica. Ja tämä on nopeuttanut äh, välineen täytäntöönpanoa. Entäs heikkoudet sitten? Monesti äh, investoinnit olivat hyvin sektorikohtaisia, eikä läsnistapa ollut integroitu. Eli ei otettu kunnolla äh, kaupunkeja ja paikallistasoa mukaan toteuttamiseen. Ja valitettavasti äh, äh, Urban Community kokeilun hyviä kokemuksia ei pantu muualla riittävästi käytäntöön. Voidaan sanoa, että Eh, kun tutkitaan eri jäsenvaltioiden toimia, niin tässä oli puutteita eh, ohjelmoinnissa ja, ja sitten toimijoiden osallistamisessa. Eli eh, on ollut muodollista ja muodollista kuulemista kyllä suunnitteluvaiheessa. Mutta jos kysytään kaupungeilta, onko ovatko ne olleet mukana tässä suunnittelemassa, niin useimmiten kuulemme, että ei. Eli voidaan sanoa, että tämä omistajuuden tunne oli erittäin tärkeä tekijä projektien menestykselle ja, ja tätä haluaisimme vahvistaa seuraavalla ohjelmakaudella. Meillä on nyt tunnustettu kaupunki- ja alueiden kehityksen merkitys, ja sitä on nyt nostettu painopisteeksi. Ja tämä on tärkeä myös Eurooppaa 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi. Kysymys ei ole ainoastaan kestävästä kasvusta, vaan myös älykkäästä kasvusta. Ja painotamme sitä, että kaupungilla on merkittävä rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi on tärkeää saada kaupungit mukaan eh, suunnitteluvaiheessa ja täytäntöönpanovaiheessa. Niiden pitäisi olla myös arviointikomiteossa edustettuina. Tarvitaan eh, joustavampaa lähestymistapaa ja alueella juuri täytyy e, päättää ohjelman ja hankkeen strategiasta, jotta kohdista voidaan edistää. Tämä voi koskea myös esimerkiksi suurkaupunkialuetta tai, tai vaikka joen valuma-aluetta. Tarvitaan hyvin kohdennettuja toimia alueilla, Eh, jossa on monia ongelmia. Ja täytyy ottaa juuri tämä Urban eh, Community-aloitteen kokemus huomioon. Eli tarvitaan tar- riittävästi tukea ja integroitu lähestymistapa ja alhaalta ylös tulee toimia niin, että saadaan paikalliset toimijat mukaan ja verkostoja rakennettua haluaisimme myös eh, käyttää nykyisiä verkostovälineitä paremmin, kuten Urbaktia. Ja lisäksi rahoitussuunnitteluvälineet ovat erittäin tärkeitä, niitä tulee käyttää paremmin, erityisesti juuri Jessica. Komissio on hyvin kiinnostunut siitä, kuinka tätä otetaan myös laajemmin, ja komission jäsen – on äh, ajanut tätä asiaa ja ottanut osaa keskusteluun hyvin aktiivisesti. Pyrimme ymmärtämään paremmin eh, niitä ongelmia, joita kaupungilla on, millaisia haasteita niillä on, mitkä kaupungit eh, voivat toimia parhaina esimerkkinä siitä, kuinka näin haasteisiin vastataan. Ja kuinka voimme politiikallamme olla tukemassa tätä. DG Regio äh, on käynnistänyt hankkeen huomisen kaupungit. Ja meillä on jo ensimmäinen työpaja ei järjestettykin ja su- suunnitelma lisää työpajoja. Keskustelut löytyvät myös verkosta. Ne ovat siellä ne. Ja todellakin pyrimme saman aikaan sitten maaliskuussa ensi vuonna. Ja tällöin tässä on mukana eri eurooppalaiset toimijoita ja asiantuntijoita. Tuemme vahvasti myös eri eurooppalaisten toimijoiden, järjestöjen ja kansallisten toimijoiden aloitetta RFSCtä. Tällä, näin pyritään panemaan toimeen Leipzigin peruskirjaa paikallistasolla. Tässä johtajina ovat Ranska, Belgia puheenjohtajavaltiona ja CMR. Ja olemme käynnistämässä 60, eh, 60 eh, kaupunkialueella eh, tätä koevaihetta ja katsomme millaisia tuloksia saadaan. Ja myönteiset tulokset ovat sitten kaikkien halukkaiden kaupunkialueiden käyttävissä koko Euroopassa. Tässä kaikki. Kiitoksia. Okay, thank you very much. Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta esityksestä. Ja nyt annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle, Paul Bevanille, joka on Eurocitiesin äh, pääsihteeri. I'd like to focus on... Kiitoksia. Minulla on kolme asiaa, jotka haluan ottaa esille tässä esityksenne integroitu konsepti, kunnianhimoinen urbaani agenda, joka on mainittu, ja myös kysymys erilaisista maantieteellisistä seikoista. No, meillä, näyt, meillä on näyttöä urbaanista, uh, urbaan ohjelmista ja omi, omakin näyttöä. Oh, ja ne osoittavat, että on yleisesti tunnustetaan, että kohesiopolitiikka on vaikuttanut taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristökysymyksiin. Ja on näyttöä siitä, että tämä integroitu konsepti on paras äh, silloin, kun sitä hoidetaan paikallisella tasolla kaupungissa. Paikallinen taso on se, missä ollaan lähellä ruohonjuuritasoa. Kaupungit pystyvät tuomaan yhteen kaikki toimijat äh, äh, tällä alueella – kaupunginjohtaja, kaupungin johto on kuitenkin sit vastuuvelvollinen ja uskotuin taso, kun puhutaan ylipäätään hallinnosta. Siis ruohonjuuritasolla integraatio toimii parhaiten ja myös tehokkaimmin. Me tiedämme, että pystymme saamaan enemmän aikaan ja saamme myös arvoa rahalle tällä integroidulla konseptilla. Niin kuin äsken kuulimme, että integroitu konsepti ei ole kuitenkaan, sitä ei ole sovellettu riittävän laajasti tässä nykytilanteessa. Meidän täytyy varmistaa, että tulevaisuudessa rahastointiohjelmat koordinoidaan paremmin sosiaalirahastosta ja, ja, ja aluekehitysrahastosta. Ja tänä vuonna olemme vastustaneet erityisesti köyhyyttä ja syrjäytymistä. Tämä osoittaa, miten voimakas tällainen integroitu konsepti voi olla olemme osoittaneet, että pystymme, puut, hoit, me pystymme hoitaa, voimme hoitaa sosiaalista alueellista kohesiota. Siihen kuuluu digitaaliagenda, liikenne, koulutus, työllisyys, sosiaalipalvelut. Kaupungit ovat kuitenkin e, sosiaalisen liikkuvuuden järjestelmiä. Siinä on mahdollisuuksia saada työpaikkoja, lisätä taitoa ja parantaa elämänlaatua – mutta äh, ja se houkuttelee jatkuvasti uutta väkeä kaupunkeihin. Tämä urbanisoituminen on viime kädessä äh, suuri käyttövoima globaalisti. Me emme saa unohtaa tätä kaupunkien roolia äh, talouden käyttövoimana, joka antaa myös kilpailukykyyn tällaista potkua. Tämä täytyy muistaa Euroopassa. Euroopan kaupunkimalli on oleellinen meillä on, meidän täytyy jat, meidän täytyy pitää kiinni kaupungistumista, joka antaa hyvät palvelut ja joka on yksi Euroopan avaintekijä. Se antaa kuitenkin lisää kilpailukykyä tässä, kun ajatellaan, miten kaupungistuminen tapahtuu muualla, muualla maailmassa. Meidän täytyy meidän tukea tätä eurooppalaista kaupunkivallia. Sitä on syytä vaalia. No niin, me olemme hyvillämme siitä, että olemme nähneet kunnianhimoisen urbaanin agendan tässä osana kohesiopolitiikkaa. Uskomme, että kohesiopolitiikka, siinä on kysymys siitä, että avataan alueellisen, alueellinen potentiaali. Tämä on osa alueellista kohesiota, niin kuin me sen ymmärrämme. Olemme paljon käyttäneet aikaa kohesiopolitiikassa puhumalla siitä, että pitää vähentää alueellisia eh, eh, eriarvoisuustekijöitä. Mutta alueellinen kohesio, siihen kuuluu se, että tunnustetaan se, että eivät kaikki alueet ole samanlaisia, ei kaikilla ole samaa potentiaalia, eivät kaikki toimi samalla tavalla. Emme me odota, että maaseutu, eh, saari ja muut alueet, että niissä on tietysti sama BKT per capita. Niillä on erilaiset toiminnot, erilaiset funktiot. Me emme koskaan pysty Äh, vähentämään näitä eriarvoisuuksia PKT-tasolla per, per, per nuppi. Niin kuin joskus on esitetty, meidän täytyy ymmärtää se, että erilaisuuksia on ja eroja on. On kuitenkin kysymys siitä, että näitä voimavaroja käytetään oikein oikeassa paikassa. Meidän täytyy erityisesti äh, meidän täytyy muistaa me erityisesti tässä kriittisessä tilanteessa, kun, äh, joka nytkin on voimassa meidän täytyy avata alueellista potentiaalia siellä sillä tavalla, että se vaikuttaa parhaiten, ja se on nimenomaan kaupunkialueilla. Se, että vahvistamme näitä valtavirtaistamista, se antaa ymmärrystä urbaaneihin asioihin. Meidän täytyy myös allokoida rahat oikein. Ja meidän täytyy parantaa tehokkuutta ja tuloshakuisuutta keskittymällä siihen, missä, saadaan, missä voidaan saada parhaat vaikutukset aikaan. Kuitenkin enemmistö ihmistä asuu äh, ja kaupungissa niin kolme kolme, ja myös liike-elämällä on mahdollisuus käydä kauppaa. Siellä on markkinoita, siellä on työvoimaa ja tutkimusta ja innovaatio. Ne ovat keskittyneet kaupunkeihin ja niiden täytyy johtaa Euroopan globaalia kilpailukykyä ja me tiedämme myös, että e- enemmistö kasvihuonepäästöistä myös on kaupungissa. 80 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä on kaupungeissa. Siellä on myös köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä. Ne ovat tärkeitä, isoja asioita Euro, EU 2020 ohjelmassa. Nämä kohesiaraportit lähtevät siitä, että meidän pitäisi antaa kaupunkihallinnolle suurempi rooli kehittämällä näitä strategioita. Niin kuin juuri kuulimme komissiolta, että kun arvioidaan tämän hetken tilannetta ja nykyisiä näköaloja, niin kaupunginhallinto eivät ole, kaupunginhallinto eivät, ei ole riittävästi mukana alue, alueellisen ja, ja kaupunkitason politiikan luomisessa onkin tärkeää, että, että me saatamme nämä kunnianhimoiset kaupunkiagendat operatiiviselle tasolle. Meidän täytyy varmistaa se, että, että kohesiopolitiikka tulevaisuudessa ei unohda tätä kaupunkialueita. Meidän täytyy, meidän, meidän täytyy myös korvamerkitä näitä varoja kaupunkialueiden kehittämiselle – meidän täytyy muistaa kaupunginhallinto kussakin jäsenvaltiossa. Kaupungit ovat keskeisiä. Ja viimeinen asiani on, liittyy maantieteeseen ja sen erilaisuuteen. Meillä on tämä horisontaalinen lähestymistapa. Integroitu kehitys merkitsee myös alueellista integraatiota. Me tuemme sitä ehdotusta, että saataisiin enemmän joustavuutta Eh, operatiivisissa ohjelmissa, et, jotka heijastaisivat paremmin erilaista ta- maantieteellistä, erilaista maantiedettä näiden eri alueiden välillä. Me olemme esittäneet, että maantiedet täytyy muistaa sen varsinkin, koska kaupungit ovat eh, eh, siinä ytimessä, kun yritetään pyörittää taloutta. Tämä on mielekästä, koska kaupungit ovat äh, niitä eri toimijoita yhdistäviä alueita. Tämä on hedelmällisen tapa toimia. Ja meidän, kun puhutaan maaseudun ja kaupungin äh, suhteessa, meidän täytyy äh, tunnustaa se, että kaupunki ja sen ympäristö, ympäröivä alue ovat riippuvuussuhteessa toisista, mutta ne eivät ole toisiaan vastassa. Eivät, eivät ole ikään kuin vastakohtia. Minusta tämä euroepäilyn äh, aika Euroopassa. Tässä tilanteessa meidän täytyy keskittyä kaupunkiin, kaupunkeihin ja kaupunkilaisiin ja kaupungin, kaupunkien potentiaaliin, jossa kuitenkin enemmistö kansalaisista asuu. Ja tämä on äärimmäisen suuri ja tärkeä mahdollisuus meille tulevaisuudessa. Eurooppa 2020 tavoitteet ovat mielekkäitä, älykäs, kestävä ja integroiva kasvu. Siihen voidaan päästä Euroopassa vain, jos meillä on älykästä, älykkäitä, kestäviä ja integroivia kaupunkeja. Kiitos. Thank you very much indeed, Mr. Paul Bevan, for your... Kiitoksia Paul Devanille. Ja nyt antaisin puheenvuoron professori Ludek Siikoralle Prankaaren yliopistosta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Kun keskustellaan eh, keskusta, eh, keskustellaan kaupunkialueiden asemasta kohesiopolitiikassa, niin haluan kertoa seuraavaa. Mikä on kaupunkien asema yhteiskunnissa ja mitä haasteita niillä on ja miten kohesiopolitiikalla voidaan tukea kaupunkialueita, kun vastaan näihin haasteisiin. Koska aikaa on vähän, niin puhun yleisesti ja keskityn keskikokoisiin kaupunkeihin ja erityisesti uusien jäsenvaltioiden kaupunkiin. Suuntaudun katsauksessani tulevaan. kaupunkialueet voivat mielestäni vastata haasteisiin koko yhteiskunnan puolesta. Kaupunkialueet ovat paikkoja, jossa yhteiskunnalliset muutokset tapahtuvat, mutta monesti unohdetaan kaupunkialueiden erityispiirteet. Usein käy niin, että kun Äh, urbaaneja ohjelmia toteutetaan, niin meidän tulisi äh, keskittyä myös toimiin, joihin ei tarvita äh, suurta ulkopuolista taloudellista tukea, vaan paremminkin kaupunkien sisäistä parempaa järjestelyä. Täytyisi luoda erilaisia valintoja, jotka eivät e-, estä kehitystä. Olen e, keskittynyt kolmeen e, aihepiiriin, joita pidän alain asemassa olevina, jotta voidaan vastata näihin strategisiin haasteisiin. Ensimmäinen haaste on niiden asema maailman talousjärjestelmässä. Ja toisaalta tähän liittyy myös väestön ikääntyminen. Meidän täytyisi löytää sellaisia kilpailuettuja, joilla eurooppalaiset kaupungit voivat taata kilpailukykyynsä. Täytyy tukea myös aktiivista ikääntymistä. On yleisesti hyväksytty hyväksyttyä, että kaupunkien pitää perustua palveluille, ja tutkimukselle ja kulttuurille. Ja että näiden asioiden täytyy olla saatuilla kaikille. Monesti eh, kriisioloissa eh, koulutuksesta tavataan leikata ensimmäisenä. Mutta koulutettu väestö on kuitenkin eh, tärkeä valttimme. heillä on valinnanvaraa. Voidaan sanoa, että täytyy pyrkiä älykkäisiin tavoitteisiin, mutta meillä ei ole kaikkia edellytyksiä. Yksi näistä on liikenteen saavutettavuus ja toisaalta IT-teknologia ja kunnon elinympäristö. Toinen ala, jonka olen valinnut, on eh, kestävä kasvu ja eh, energiatehokkaat kaupungit. me voisimme tässä keskittyä erityisiin kaupunkien piirteisiin. Rakennetun ympäristön energiatehokkuus eh, on asia, jota täytyy eh, keskittyä. Täytyy pohtia tiivistä kaupunkirakennetta. Täytyy huolehtia eh, kaupunkiympäristön toimivuudesta. täytyy myös kohentaa ympäristön tilaa. Meidän ossamme Eurooppaa kaupunkialueet tapaavat levitä ympäristöön. Ja kolmas esimerkki, jonka olen valinnut, on äh, osallistava kasvu – ja valintoja mahdollistavat kaupungit. Kysymys on sosiaalista ja kulttuurisesta moninaisuudesta. Voidaan puhua jopa rinnakkaisista yhteiskunnista tai yhteisöistä. Tällöin puhutaan monesti segregaatiosta. Eli tässä keskiluokan asema vähenee, samoin moninaiset heterogeeniset asuinalueet heikkelevät. Tähän voidaan vastata toimilla eh, tukemalla sosiaalista kohesiota, joka perustuu koulutettuun ja kulttuurisesti suvaitsevaan yhteisöön. Eli keskiluokka on tässä aivan asemassa. Täytyy ryhtyä toimiin, joilla vahvistetaan integraatiota mutta monesti vaikuttaa siltä, että e, tällä ajetaan ennemminkin assimilaatiota, e, sulauttamista, eikä niinkään tueta e, monikulttuurista, moniilmeistä yhteisöä. Täytyy todella ottaa huomioon yhteiskuntamme monikansainen luonne. Ja meidän täytyy luoda hyvät olosuhteet Tämä kattaa niin liikenteen kuin IT-teknologian kuin muutkin tekijät. Täytyy huolehtia sitä, että kun suunnitellaan kaupunkia, niin otetaan huomioon kaikki tekijät. Meidän täytyy eh, huolehtia kaupunkirakenteen tiivistämisestä, meidän täytyy kunnostaa rappeutuvia naapurustoja ja niin edelleen. Täällä on puhuttu paljon eh, kaupungista kokonaisuutena. Täytyy todellakin tarkistella eh, alueita osana suurempaa kokonaisuutta. Ja täytyy eh, huolehtia myös kaupunkien yhteydestä niitä ympäröivän alueeseen. Täytyy huolehtia myös kaupunkien monikeskuksisuudesta. Näin voidaan luoda enemmän mahdollisuuksia laajemmille kaupunkialueille. Täytyy ottaa huomioon myös ylikansalliset eh, verkostot. Voidaan sanoa, että esimerkiksi Prahassa keskitytään enemmänkin yhteistyöhön vaikka Lontoon ja eh, Brysselin kanssa, kun eh, parantaa paikallista yhteistyötä. Täytyy huolehtia myös eh, synergiasta. Täytyy pyrkiä kokonaisvaltaisen hallinnointiin. on joitain tavoitteita, jotka täytyisi ottaa huomioon kaikessa politiikassa, esimerkiksi energiatehokkuus. Näin voidaan huolehtia siitä, että, että toimet ovat älykkäitä ja edistävät kestävää kasvua ja osallistavaa kasvua. Täytyy ottaa huomioon kaupunkien verkostot ja äh, monikeskuksisuus. Voidaan sanoa, että tässä tarvitaan koordinoituja toimia ja täytyy ottaa huomioon läheisyysperiaatte, kun toimia toteutetaan. Haluaisin, että meidän äh, kaupunginvaltiot ovat äh, vastuskykyisiä. Ne kestävät äh, epävarmuutta, jota nykyessä on. Ne tarvitsevat parempaa hallinnointia. Ja näin pystytään vastaamaan niihin tavoitteisiin, joita Euroopan unionissa on sovittu. Tarvitsemme paikkalähtöisen lähestymistavan jotta kehitys tapahtuu kunkin alueen omilla ehdoilla. Tarvitsemme kokeiluja, innovointia, verkostoitumista. Tarvitsemme myös harkinnanvaraa paikallistasolla, kun toteutetaan yleiseurooppaisia tehtäviä. Kiitoksia. Kiitoksia professori tästä mielenkiintoisesta esityksestä. Ja seuraava puhuja on äh, professori Ivan Tosic äh, Budapestista. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Kuusi lausumaa. Ensinnäkin, että EU 2020 on hyvä lähtökohta tulevalle kohesiopolitiikalle – ympäristön kestävä kehitys Euroopan sosiaalinen malli, ne täytyy, ne, niiden täytyy toteutua talouden kehityksen ja työpaikkojen luomisen myötä. Se ei ole mikään helppo tavoite. On, nämä tavoitteet ovat itse asiassa ristiriitaisia. Mikä tahansa politiikka, joka tähtää yhteen tavoitteeseen, luo ongelmia muissa tavoitteissa. Yksipuolinen tavo- taloudellinen tehokkuustavoittelu saattaa uhata kaupunkien kehitystä, Katsotaanpa vain Detroit, Detroitin kaupunkia USA, jossa kaksi kolmasosa ihmistä on lähtenyt kaupungista, koska, koska talous hylkäsi kaupungin. Myös EU 2020, sen tavo, taloustavoitteet, niin se saattaa vaikuttaa kaupungin alueen kehitykseen. Ja kun katsotaan liiallisia, liian kunnianhimoisia ympäristötavoitteita, ne saattavat vaikuttaa talouden kehitykseen ja sosiaalisen integraatioita. Äh, Hiilettömyys on hyvä tavoite, mutta se on kahdeksan kertaa äh, äh, kalliimpaa kuin, kuin energiasäästäminen tai muut toimit. Ja sitten politiikka saattaa johtua siihen, että, että rikkaat poistuvat kaupungeista. Annan teille kaksi esimerkkiä. Tässä on kaupunki, joka on kiinnittänyt paljon huomiota kompaktiin urbaanin kehitykseen. Kaupunki kasvaa ja siellä yritetään purkamaan tiettyjä alueita ja rakentamaan tilaa rikkaille tuleville asukkaille. Tämä on tietenkin hyvä, huono asia köyhien kannalta. Tässä on yksi esimerkki uudesta jäsenvaltiosta, jossa syrjäytyneet romanit ovat saaneet omat asumisolosuhteensa. Se on 10-20 kilometriä lähimmäistä kaupungista. Ja tässä nyt tämä Tämä merkitsee täydellistä syrjäytymistä yhteiskunnasta, kohesiopolitiikkaan, ke- kehityspolitiikkaa, silloin kaksi tavoitetta, että saada nämä huonot alueet mukaan kehitykseen ja toisaalta, mikä on hyvin tärkeää, että täytetään EU 2020 tavoitteet integroidulla tavalla. Sanoisinkin, että vaikkakin EUn budjetti on uhas vaarassa finanssikriisin myötä, kohesipolitiikan budjetti pitäisi säilyttää ainakin samalla, tavalla kuin, samalla tasolla kuin nykyään. Ja Euroopan myönteinen lähestymistapa kohesiopolitiikassa on osa integroitua kehitystä, koska tämä on tehokkain väline, tehokkain keino haitallisia asioita vastaan. Tässä tämä slaidi osoittaa vuodelta 1936, miten Eurooppa oli, miten Eurooppaa suunniteltiin ja tuolla jakolinja oli oikeastaan vuodelta 1945, tämä on sitten vuodelta 1996, mitään oikeastaan ei ole muuttunut jäsenvaltioiden tasolla. Oikeastaan vaan enemmän moottoriteitä on rakennettu vanhassa jäsenvaltiossa kuin uusissa. Eli tässäkin täytyy uusissa jäsenvaltioissa resurssoida uudelleen. Millä tavalla kohesiopolitiikka toimii integroidulla tavalla? kolme tavoitetta EU 2020-strategiassa voidaan varmistaa laajalla ur- urbanitasolla suurkaupungeissa ja urbaani alue on oikea alueellinen taso hoitaa taloudellisia, ympäristöllisiä ja sosiaalisia haasteita samalla tavalla. Tarvitsemme uusia investointeja. Meidän täytyy myös kiinnittää huomiota maahanmuuttajia vähemmistöryhmiin usein nämä toimivat urbanitaloudet ovat heikkoja hallinnollisessa mielessä. Eurooppa, Euro, Eurooppa on äh, tämän vuosituhannen taloutta, vi, viime vuosisadan hallintoa ja, ja 1800-luvun alueellista järjestelmää. Tässä on vain yksi esimerkki Budapestista, jossa äh, kaupunki on keltainen, sen pitäisi olla yhteistyössä äh, ympäristöalueiden kanssa ja muiden kaupunkien kanssa, mutta tämä yhteistyö on erittäin heikossa jamassa. No minkä pitäisi olla urbaani ulottuvuus kohesiopolitiikassa? Minusta urbaanin henki täytyy palauttaa, mutta ei olisi, mutta emme tarvitse urban kolme, kolmosta, koska siinä on heikkouksia. Siinä puututtiin ongelmiin pienillä alueilla. Se ei ollut sille se ei ole tekemisissä ympäristöalueen kanssa, joka on kuitenkin hieman paremmassa jamassa kuin tämä heikko alue. Se ei todellakaan käsitellyt köyhyyden syiden kanssa. Monet sanovat, että interventio pienellä alueella ei merkitse nyt mitään muuta kuin vaan, vaan vaihdettiin pöytien tuolien paikkaa, vaikka Titanic oli saman aikaan uppoamassa. Meidän täytyy muistaa se, että Eurooppa tarvitsee integroitua konseptia kaupunkialueilla. Ja on hyvin tärkeää pitää työllisyys myös kohesiopolitiikan tasolla. Tässä on yksi esimerkki e, sellaista erässä kaupungissa, joka on uudessa jäsenvaltiossa, jossa integroitu konsepti ei ole toiminut. Ja meidän täytyy huolehtia integroidusta suunnittelusta, koska kansalliset päätökset eivät ole aina tämän suuntaisia. Totta kai ei ole mitään kaikki, yhden, yhden, koon, yhden koon ratkaisuja kaikkiin paikkoihin. EUn kehykset täytyy olla, täytyy olla joustavia, jossa määritellään vähimmäisolosuhteet integraatiolle ja keskitytään sitten integroidun suunnittelun menettelyihin, millä tavalla se toteutuu. Siten, että suunnittelu tapahtuu toimivilla kaupunkialueilla. No niin, sanoisinkin, että Unkarin eh, integroitu kehityssuunnitelma on esimerkki siitä, miten integroitu suunnittelu on ennakkoehto EUn rahoitukselle. Ra- kaupungit eivät saa rahaa, elleivät ne osoita integroitua suunnittelua. Ja ellei eh, tätä näyttöä tule, niin rahaa ei tule. Pitäisi luoda sellaiset järjestelmät, joissa integroitu aluesuunnittelu – tapahtuu alhaalta ylöspäin. Järjestelmä pitäisi suunnitella kansallisella tasolla ja sen pitää taas tapahtua alhaalta ylöspäin. Integroitut aluekehitysstrategia, sen pitäisi keskittyä kaikkiin EU-resursseihin tuolla alueella mukaan lukien aluekehitys ja sosiaalirahasto. mitä rahaa ei pitäisi EUlta tulla, jollei se ole osa hyväksyttyä integroitua alueellista kehitysstrategiaa, joka osoittaa todelliset yhteydet projektista integroituihin EU 2020 tavoitteisiin. Ja sanoisin myös, että kaikki vaihtoehtoiset rahoitusajatukset, kuten esimerkiksi urbaani kehitysrahasto, niin pitäisi alistaa tämän integroidun aluekehitysvälineen alle. Tässä on viisi optiota, jotka, joista kaksi ensimmäistä ovat vahvoja optioita. Jos, jos voitaisiin saada integroitu aluekehitys direktiivi EUhun, se voisi olla hyvä meidän toiseksi paras optio on tämmöinen integroitu aluekehitys, ehdolli, eh, eh, ehto, joka on Unkarin lähestymistapa sitten tämä kolme muut ovat heikompi, enkä niitä ehdotakaan. Mitään ei ole mitään yhteisen aloitetta. Ne ovat sinänsä hyödyllisiä, mutta ovat heikkoja. Johtopäätös on se, että tässä haluaisin sanoa EU 2020 strategista. Se on hyvä lähestymistapa Kohesiopolitiikalla täytyy olla kaksi tavoitetta. Kohesiopolitiikan pitäisi keskittyä kaupunkialueisiin ja toimiviin äh, maaseutualueisiin. Urbanin henki täytyy palauttaa, mutta emme tarvitse mitään Urban kolmosta. EUn täytyy olla vahvassa asemassa aloitteen tekijänä integroitua suunnittelua varten ja lopuksi on tapoja, joilla voidaan luoda äh, rakentaa kohesiopolitiikkaa 2013 vuoden jälkeen. Tässä on minun viimeinen kuva, niin teidän täytyy kehittää kaupunkeja. On kysymys myös ihmisten elämisestä, jotka asuvat tässä kaupungissa. Paljon kiitoksia. Okay, thank you very much. Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta esityksestä. Saisimmeko vähän lisää valoa? Sillä nyt voimme siirtyä keskusteluun. Haluaisin antaa puheenvuoron Peter äh, Simonille. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kolme kohtaa. Haluaisin nämä viimeiset johtopäätökset. Kuulin äsken eh, Haluan kiitollinen professori Tosikille siitä, hän, hän puhui siitä kohdasta, että pelkästään EU-rahoja voidaan myöntää, jos kunnat ovat mukana mutta ei ole kysymys pelkästään rahoituksesta, vaan meidän pitää, pitää tehdä pakottavaksi se, että, että kunta on mukana laadittaessa operatiivisia ohjelmia alueilla. Tämä on tämä nykyään aika riittämättömällä tasolla. Tämä on yksi syy, minkä takia nämä ohjelmat eivät vastaa haasteisiin ja tarpeisiin. Täytyy siis ottaa mukaan kuntataso. Toinen kohta, jossa olen kiitollinen professori Sikorilla, että hän otti tämän esille, nimittäin energiatehokkuus. Energiatehokkuus on asia, niin kuin ajattelimme Kööpenhamina, meillä oli kunnianhimoiset ilmastotavoitteet Euroopan unionissa. Samaan aikaan kuitenkin sitten kohesiopolitiikassa puhutaan jälkeenjääneistä kaupunkiosista. Meidän täytyy muistaa, että, että näissä, näillä alueilla on saneerattavia rakennuksia, jotka vastaavat kustannuksilta varmasti sitä, mitä, mitä meillä on hyvissä kaupunginosissa. Mutta totta kai on vaikeampaa ryhtyä näillä alueilla vastaaviin energiatehokkuustoimenpiteisiin. Tämä on sellainen asia, joka on jäänyt rakennerahastoissa vähemmällä huomiolle, kun ajatellaan uusia jäsenvaltioita. Ja vuodesta 2009 olemme laajentaneet nämä toimet kaikkiin jäsenvaltioihin, mutta tämä, tämä pitää saada sitovaksi jäsenvaltioiden kannalta, koska vuodesta 2009 lähtien meillä on ollut tuota tämä mahdollisuus, mutta sitä harvoin käytetään, ja myös Saksassa sitä ei käytetä ylipäätään. Ja sitten kolmas asia, joka liittyy professori Sikoran esitykseen, nimittäin kysymys maahanmuutosta. Nyt otan oman maani esimerkiksi. Meillä on kaikissa suurvaltioissa, suurkaupungissa 50 prosenttia alle 18-vuotiaista ovat taustaltaan maahanmuuttajia. 37 prosenttia koko väestöstä minun kaupungissani on maahanmuuttajataustaisia. Samanaikaisesti puhumme toimenpiteistä sosiaalirahastossa e, erilaisista kvalifioinnista ja niin poispäin. Kyllä rakennerahastossa täytyy muistaa se, että kun ajatellaan EU 2020 tavoitteita ja Lissabonin strategiaa, olemme vaatineet tämän lisäksi infrastruktuuria, näiden nuorten ryhmien tukemiseksi. Nimittäin, koska jos me emme lopulta päädy siihen, että tämä on taloudellinen tekijä, joka on käyttämätön tai potentiaalia, ja kun samaan aikaan puhumme väestön ikärakenteen muutoksesta, tämä osoittaa, että me emme ole hoitaneet kotitehtäviämme. Tämä on kuitenkin osa talouden tukemista ja tämä täytyisi muistaa rakennerahaston tulevalla kaudella. Dank, Peter. Kiitoksia, Peter. Meillä on melkein puoli tuntia, joten pyytäisin ensin asiantuntijoita kommentoimaan lyhyesti ja sitten on kollega Olbrichtin vuoro. Who wants to take the floor, please? Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? I, I can give a short reply. Minä voin vastata lyhyesti yhteen seikkaan. Eli yhteisön mukanotto. Kyllä, tämä on asiantuntija-arvioinnin eh, vahva tulos, eli yhteisö mukaan. Kiitos. Onko vielä muita kommentteja? Eikö? Kaikki ovat samaa mieltä. Selvä. Albrecht, olkaa hyvä. <clears throat> Yes, uh, uh. Kiitoksia. urbaani ulottuvuus kohesiopolitiikassa on sanottu yhä enemmän mielenkiintoa osakseen, niin että näin pitääkin olla. Ja haluaisin sitten teidän kysymyksiä. Ensinnäkin yksi havainto. Hyvin mielenkiintoista on se, että näyttää, että viidennen raportin kohdalla komissio on hieman menettänyt intoaan alueellisen kohesion osalta. Polve vaan kertoi meillä, että olisimme yhä alueellisen kohesion aikakaudella, mutta minusta tämä on jo hieman mennyt ohi. Mutta haluaisinkin kysyä komissiolta. Eli tämä on kyllä perussopimuksessa, mutta pidetäänkö tätä yhä tärkeänä? Vai ajattelemmeko vielä näitä alueita? Vai, vai jotain muuta? Tällainen on minulle syntyi tästä viidestä raportista. Ja sitten toinen kysymys on, miksi miksi äh, äh, Urbaanin valtavirtaistaminen epäonnistui. Näin kävi. Sehän oli niin kaunis ajatus, mutta miksi se epäonnistui? Onko tässä kyseessä poliittisen tahdon puute vai sopivien välineiden puute? Eli jäsenvaltioilla e, niin sanotulla hallinnoivilla viranomaisilla ei ollut selkeästi asettuja tehtäviä. Eli minä kysyisin Äh, Daniel Mukeelta, Mikä oli Urbanin äh, rahoitusrakenne? Äh, kysymys ei ollut pelkästään poliittisesta integraatiosta, vaan minusta tässä oli kyseessä hyvin hankala rahoitusrakenne. Tässä jotkut kysymys annetaan ristirajoituksesta. Ehkä saa, erehdyn tässä kertokaa hieman lisää. Voimmeko hyödyntää esimerkiksi synergian saamiseksi kokemusta, jotta lähestymistavasta tulisi eh, integroitu? Sillä käsittääkseni tämä eh, Monofan-järjestelmä eh, ei toimi tässä kontekstissa, vaan joudutaan todellakin tekemään leikkauksia tämän vuoksi. Ja sitten vielä Sikoralle. On Eurooppa 2020 kaunis ajatus siitä, että olisi jotenkin erikseen älykästä ja kestävää ja osallistavaa kasvua. Mutta tämä on täysin epärealistista, sillä ei tässä kyllä pystytä erottamaan tätä esimerkiksi urbanin alla. ihan hallinnollisesti. Kyllä tässä pitäisi löytää pragmaattisempia ratkaisuja. Thank you very much. Kiitoksia. Saisimmeko asiantuntijoiden vastauksia? Uh, no, tästä alueellisesta kohesiosta me olemme tilanteessa vihreän kirjan, vihreästä käydyn keskustelun jälkeen, että käsityksenä, käsitys on jäsenvaltiossa ja toimijoiden keskuudessa me emme hukkaa aikaa. Me yritämme olla pragmaattisia, olemme päättäneet, että, että me saatamme kohesion operatiiviselle tasolle neljällä alueella. Ensinnäkin annamme enemmän alueellista ulottuvuutta näihin strategia-asiakirjoihin. Tämä mainittiin myös viidensä kohesioraportissa. Me haluamme saada siihen oman lukonsa tähän strategiseen kehykseen – ja toisekseen me pidämme kiinni paremmasta johdonmukaisuudesta sektorikohtaisessa politiikassa on työn käynnistetty. Olemme asettaneet aloittaneet tämän toiminnan komission tasolla. Olemme aloittaneet vuoropuhelun jäsenvaltioiden kanssa tästä kolmanneksi Olemme sitoutuneet kehittämään näyttöpohjasta alueellista dynamiikkaa, joka perustuu kokemuksiin ja lopuksi olemme sitten keskustelleet siitä, että pitäisi ottaa huomioon enemmänkin alueellisen ja kaupunkitason vaatimukset ja pitäisi keskittyä enemmän kaupunkialueisiin ja on ehdotettu sitä, että tuettaisiin alueellisia kehityskonsepteja kohesiopolitiikassa. Nämä ovat ne käytännön implikaatiot meille odottamatta suuria lippulaiva-aloitteita tällä alalla. Annakin puheenvuorosti vielä tästä Danielille, joka jatkoi niin tähän kysymykseen, joka oli minulle esitetty eri rahastojen välisestä Äh, asetelmasta olette oikeassa Urban kakkosessa, siinä oli sataprosenttinen joustavuus äh, aluekehitys ja sosiaalirahaston toimien välillä. Kaikki raha tuli aluekehitysrahastosta, mutta ohjelmat sitten käytettiin tältä pohjalta, niin jos katsotaan 70 ohjelmaa, niissä oli usein yhdistymärahoitusta, mutta Göteborgissa käytettiin kaikki rahat, otettiin sosiaalirahastosta koulutustoimiin ja sosiaalisiin toimiin, kun taas Brandenburgissa ja Saksassa kaikki rahat tuli taas aluekehitysrahastosta. Ja sitten löytyy kaikkea siltä väliltä. Ja kun katsotaan ohjelmia, niin en tiedä, miten niitä voit, olisi voitu tehdä ilman tätä joustavuutta eri rahastoja mahdollisuuksien välillä. Other reaction from the... Onko muita kommentteja asiantuntijoilta? Olkaa hyvä. question. Niin. Kysymys siitä, miksi valtavirtaistaminen ei toiminut tällä eh, rahoituskaudella. Niin, on kuitenkin poikkeuksia tästä. Esimerkiksi Alankomaissa kyllä tämä toimi. On tietysti eh, erilaisia alueita ja kaupunkeja, kuten Berliini. No, kun meillä on kokemusta eh, käytännön toimista jäsenvaltioissa, niin monesti tässä on poliittista kilpailua ja toimivaltuuksien ristiriitoja. Viranomaisilla on sellainen käsitys, että eh, rahat täytyy levittää tasaisesti laajalle. Täytyy ottaa huomioon vaalipiirit niin edelleen. Ja tämä todellakin pätee myös kansallisella tasolla. Joten jäsenvaltiot eivät ole erityisesti ole aktiivisia tässä urbaanissa valtavirtaistamisessa. Joten tässä todellakin on tärkeää se, kuinka selkeästi asiat määritellään, kuinka hyvin esimerkiksi korvamerkintä voisi olla hyvä ajatus. Tässä riskinä on se, että, että kohtia, ähm, ohjelmia levitään liian laajalle, eikä keskeä toimia urbaneille alueille, jossa voitaisiin saada eh, lisää kilpailukykyä, kun siellä suurin osa ihmistä asuu. Ja on hyvin mielenkiintoista laadittu eh, luettelu kaupungeista, joihin josta käydään keskustelua. Kiitoksia sitten Ludek Sikora. En haluaisi antaa väärää vaikutelmaa, että älykäs, kestävä ja osallistava kasvu olisi jotenkin erillisiä. Minä olen aivan toisella kannalla. Näiden täytyisi olla integroitu. Ja näin voi toimia mutta minulla oli niin vähän aikaa, etten voinut äh, äh, antaa esimerkkejä siitä, kuinka nämä kolme tahoa voitaisiin yhdistää. Mutta esimerkiksi jos ajatellaan kaupunkeja, joissa olisi sosiaalista ja kulttuurista integraatiota, niin useimmiten äh, integraatio tapahtuu juuri työpaikoilla. Mutta, mutta myös koulutuspaikoissa, jotka ovat todellakin avainasemassa. Täällä on linkki myös esimerkiksi yliopistoihin, joilla on todellakin tärkeä asema siinä, että voidaan saada aikaan autunlaista kehitystä. Et ongelmana tällä hetkellä se, että ikäluokat ovat pienempiä ja menetämme myöskin opiskelijoitamme sekä Yhdysvaltoihin että Länsi-Eurooppaan ja ja aivovuoto on myöskin Aasian. Ja kuitenkin meidän tulisi saada aikaan kunnollista koulutusta, jotta voimme luoda kapasiteetit kaupunkien kehittämiseksi. Tämä liittyy myös kestävän kehitykseen ja kasvuun. Sillä näin voidaan saada aikaan parempaa kehitystä myös esimerkiksi energiatehokkuuden alalla, sillä koulutetut ihmiset ottavat paremmin huomioon kestävän kehityksen vaatimukset myös kaupunkielämässä. Eli kyllä tässä voidaan nähdä integroitu lähestymistapa, eli älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. Kyllä tämä on juuri minun lähtökohtani. Yes, yes. I, I have not so bad opinion about EU 20. Ei mulla niin huonoa käsitystä ole EU 2020 tavoitteista. Tässä on kuitenkin viisi eh, konkreettista tavoitetta. Euroopan eh, dokumentti, jossa on tavoitteita konkreettisina lukuina, on ihan hyvä, mutta tietenkin tehtävänä on saada nämä viisi tavoitetta yhteen. Ja tästä syystä olisi hyvin tärkeää, että ei pelkästään, että kansalliset uudistusohjelmat, että niistä todellakin keskustellaan alueellisella tasolla ja kaupunkitasolla, miten näihin tavoitteisiin päästään. Ainoastaan kansallisella tasolla tehdään työtä ja mitään konsultointia ei ole kuitenkaan maiden sisällä. E, oikeastaan alueellisella ja paikallisella tasolla pitäisi miettiä sitä, millä tavalla päästään samaan aikaan, pystytään vähentämään hiilidioksidipäästöjä, saadaan ihmisille töitä, ja sitten voidaan sitä havaita. Ihan paras tapa onkin, että ettei rakenneta uusia taloja rikkaille, vaan että uusitaan olemassa olevaa asuntokantaa silloin ja se luo energiatehokkuutta, työllistää ihmisiä ja pitää ihmiset äh, siellä, missä he ovat ja auttavat heitä pärjäämään taloudellisissa vaikeuksissa. Tämä alueellinen paikallinen taso on se, jolla löydetään todelliset integraatiotavat näiden äh, kolmen tavoitteen ja viiden otsikon saavuttamiseksi. Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron Delille, niin Albrecht voi vielä vastata. Kiitoksia. Ymmärrämmekö kyllä toisemme erittäin hyvin. Esityksenne oli todiste siitä, että on kehityssuuntaus, jota ei pidä peitellä. Eli että leikattaisiin eurooppalaisia poliitikkoja ja eritetäisiin nämä kolme politiikkaa. Eli että koesiopolitiikka ja urban olisivat ainoastaan osallistavia, mutta eivät älykkäitä tai kestäviä. Tämä on minusta aivan epärealistista. Minusta tässä pitäisi keskittyä EU 2020 tiettyihin asioihin – ja budjetin tarkastelussa ei pitäisi todellakaan sallia sitä, että eh, tässä jäättäisiin rahoitusta eri aloille. Tämä eh, Urban juuri osoittaa, että tämä on täysin epärealistista. Mahdoton toteuttaa. Meillä on selkeitä eh, tavoitteita ja hienoja iskulauseita, mutta ei niiden perusteella pidä jakaa rahoitusta. Kiitoksia. Merci, monsieur le, le président. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Minä haluaisin palata siihen toteamukseen, joka kuuluu seuraavasti. Jos meillä on jotakin saavutettuja tässä Urban-ohjelmassa, niin ne ovat kaikki hajautuneet tai etten sanoisi hävinnyt mihinkään tähän kohesio mainstreaming politiikkaan. Mitä täällä on nyt joutu korostetusti esille on kolme suurta aspektia, jotka ovat enemmän kuin myönteisiä. Ensinnäkin saadaan hankkeet paikalliselle tasolle, saadaan paikalliset päättäjät vastuullisiksi parempaa yhteistyötä sektorien välillä, vahvistaa aloitteita horisontaalisesti ja paikallisen kumppanuussuhteiden avulla. Ja lopuksi keskitetään varoja hyvin määritellylle alueelle, jossa ryhdytään toimiin, jonka myötä on voitu te- toteuttaa integroitu lähentymistapa, lähestymistapa. Kaikki sektorit, kaikki toimijat kaupunkikehityksessä mukana, jos on kyse koulutus, rakennus ja työllisyys. Eli Urban ohjelman avulla pystyttiin kehittämään uudistava, innovoivaa lähestymistapaa. Ja minä toistan, Urban ei ole löytänyt jatkuvuutta tässä mainstreamingissa kun halutaan toteuttaa ohjelmointia. Tässä on paljon potentiaalia saada kaupungit tähän mukaan. Sitä ei ole hyödynnetty. Se on hyvin kaukana näistä sektorikohtaisista toimintaohjelmista, joissa on sektorikohtaiset ohjelmat. Ei ole mitään suoraa otetta. Ne ovat vain kohteita, poliittisia kohteita. Meidän pitää tänä päivänä miettiä siitä, miten me voimme ottaa seuraavalle ohjelmointikaudelle – miten me voimme ottaa siihen tämmöiset urbaani huippulu, huippukaudet. Me, tämän myötä me voisimme tarjota kaupungille mahdollisuudet saada kaikki toimijat liikkeelle, jotta he voisivat todella mennä niihin asuinalueille, joissa on paljon vaikeuksia. Tällä hetkellä kaikki rahoitus vähenee. Me, Euroopan rahoitus voisi olla tärkeää saada investoijat kiinnostuneiksi tehdä innovoivia investointeja, kuten nähdin silloin, kun Jessica-ohjelma oli onnistunut ja menestyksellinen. Tämä on minun ensimmäinen kommenttini tai toteamukseni. Sen jälkeen täällä on puhuttu suuresta haasteesta. Minä toistan, tämä on oikeastaan minun kysymykseni, että nyt on kiire. Tässä neuvotellaan, tällä hetkellä on Kankkunissa neuvottelut meneillään, mutta ilmastohaaste, ilmastotaistelu – tullaan käymään kaupungeissa. Sen takia meidän pitää äh, todella ottaa lujasti vetää hihasta kaupunkipäättäjiä, aluetason päättäjiä, koska heillä on myös vastuu, miten huomispäivänä voidaan luoda kestäviä kaupunkia. Tämä tarkoittaa mitä? Huom- pitää olla valtavan valpas. Ei meillä ole mitään äh, opaskirjaa kestävyydelle, termille kestävä, koska alueetkin ovat niin erilaisia, mutta meillä on myös oma vastuumme, koska me haluamme vähentää kasvihuonekaasuja, saada energiatehokkuutta paremmaksi, mutta tässä on kyse nimenomaan tulevista sukupolvista. Sen takia tämä ilmastohaaste tänä päivänä on kaupunkien käsissä suurimmaksi osaksi. Thank you very much indeed. Kiitoksia. Kuka asiantuntijoista haluaa käyttää ensimmäisen vastauspuheenvuoron? I agree that, uh... Olen samaa mieltä siitä, että integroitu henki on hukkunut valtavirtaistamisessa, mutta kysymys on siitä, että miten se palautetaan. Minusta olisi ehdoton virhe palata siihen samaan menettelyyn, että otetaan 70 paikkaa uh, Euroopassa, jossa pyritään käyttämään integroitua lähestymistapaa täällä. Se olisi väärin. Meidän pitäisi luoda tämä integroitu ajattelu korkeammalla alueellisella tasolla, se kaupunkitasolla, kaupunkialuetasolla, ja niiden pitäisi päättää, mikä on se paras interventio. Samoin jossakin tapauksessa paras tapa on ottaa huonoimmat alueet, toissakin tapauksessa on parantaa julkista liikennettä, ja ihmiset, jotka ajava, asuvat huonoilla alueilla, pääsevät työpaikkoilleen. Muissa tapauksissa voi olla varasta, varantaa rakennuskantaa. On erilaisia lähestymistapoja, eikä ole kysymys pelkästään pienistä alueista, vaan integroitua ajattelua tarvitaan, mutta korkeammalla tasolla. Yes, Onko muita reaktioita? Olkaa hyvä. Kiitos. Ehkä olen hieman eri mieltä. Jos katsotaan Orban kaksi arvioinnin eh, tuloksia, niin oli aivan selkeää, selvää, että e, paikallisyhteisön e, mukanotto oli tärkeää. Mutta kuitenkin koko kaupungin taloutta ei voinut e, tällä tavalla parantaa, joten tarvitaan monen tason toimia. Eli to, toimitaan sekä koko kaupungin tasolla, mutta paikallisiin ongelmiin vastaan paikallistasolla sillä tietysti paikalliset ihmiset tietävät, mitä heidän kotikadullaan tai seuraavalla tapahtuu. Mutta e, e, paikallistasolla ei voi e, puuttua koko kaupungin ongelmiin. Yksi konkreettinen esimerkki. Minä kasvoin Lontoossa ja seurasin Stockwellin kehittämistä. Stockwellissa osattiin kyllä puhua paikallista asioista, mutta kun he kommentoivat Lontoon infrastruktuurihankkeita esimerkiksi, niin he ovat täysin hukassa. Ja kyllä tämä osoittaa vahvasti sen, kuinka eri kokoisilla alueilla on eri vahvuutensa. Joten pienillä alueilla vastaan paikallisiin ongelmiin ja laajalla alueella laajempiin ongelmiin. Kiitoksia. Sitten seuraava. Niin aivan lyhyesti. Niin, todellakin tarvitaan myös äh, innovatiivisia toimia, e, joita tuotettiin äh, urbanin puitteissa. Ja tämä liittyy myös äh, suoraan komissioon urbanin kautta. Eli näin saatiin aikaan innovointia. Ja todellakin tarvitaan parempia yhteyksiä muiden vastaavien kaupunkien kanssa, tämmöistä verkostoitumista. Nämä ovat aiheita, joita nostan esiin eh, urbaanilla agendalla. Meistä on erittäin tärkeää, että urbaania ulottuvuutta ei kuitenkaan eh, pienennetä niin, että se kattaisi ainoastaan innovoinnin ja verkostoitumisen. Sen täytyy olla muutakin. Kiitoksia. Onko vielä muita? Ei. Selvä. vaan niistä Dank u Ook van mijn kant eh, dank voor... Niin, kiitos puheenjohtaja. Minä puolestani haluaisin kiittää esitelmiöitsijöitä, jotka ovat luomassa uutta arkkitehtuuria. Mutta Olbrichtin mukana voisin sanoa minäkin, että meidän pitäisi lähestyä ongelmia ensin horisontaalisesti. Ja kun luen tarkkaavaisesti kohesioraportin, jossa painotetaan ennen kaikkea äh, uudistussuunnitelmia, niin tekin voitte nähdä, että sopimuksia pitäisi allekirjoittaa. Minä haluaisin tietääkin, miten te analysoitte tilanteen meidän valiokunnassamme. Meillä on semmoinen vaikutelma, että jokainen asiakas antaa oman panoksensa ja lihaa ja verta tälle ohjelmalle. Ja oli sitten kyse alueista, territorioista, eri maaseutu- tai kaupunkivyöhykkeistä, niin niillä pitäisi olla oma roolinsa jo heti ensi vaiheessa, kun lähdetään hajakeskittämään joitakin alueita, kuten on tapahtunut Alankomaissa joidenkin kaupunkien kohdalla. Mutta me haluaisimme saada täsmällisemmän käsityksen neuvottelutyypistä, johon sitoudutaan silloin, kun suunnitelmasta on päätetty jotain. Onko todellakin jotain aluekohtaisia sopimuksia valtioissa. Onko tämä idealistista vai voiko tämä tuottaa hyvää tulosta? Onko tässä nyt kyse integral, integraalisesta lähestymistavasta, jota ei voi pilkkoa eri ohjelmapalasiksi? Eli onko tässä kyse paketista, joka pitäisi integroida. Me haluamme tietää, minä ainakin haluan tietää nyt omassa ajatusmaailmassakin, lyhdytäänkö tässä eriyttämään vai integroimaan. Okay, thank you. Kiitoksia. Sitten Segler. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Kiitoksia puheenjohtaja. No, kaikki esitykset, näiden asiantuntijoiden esitykset ovat osoittaneet yhden asian. Meillä ei ole mitään äh, tunnistamisia, tietoongelmia, kaikki se, mihin kaikki olivat hyvin keskittyneitä ja hyviä esityksiä, mutta ainakin niille, jotka ovat peräisin äh, kaupunkialueilta, ne eivät ole mitenkään tuntemattomia juttuja, mutta koko keskustelu äh, kuitenkin sen tyyppistä, että meillä on täytäntöönpano-ongelma, toteuttamisongelma mitä tulee mahdollisuuksiin yhtäältä myös Euroopan tasolla toiminnassa, millä tavalla saadaan nämä toimet sitten niiden tasolle, joissa se pitää toteutua. Me olemme puhuneet EU 2020 tavoitteista ja siinä yhteydessä haluaisinkin että ne kaupungit ja kunnat kantavat vastuun ja kysyä niiltä, ovatko ne kuulleet joskus näistä tavoitteista oletanpa, että siellä ei paljonkaan tiedetä näistä tavoitteista, mutta tämä on vain sivuhuomautuksena. Täällä puhuttiin Berliinistä, minä itse tulen Berliinistä. Berliinissä, Berliinissä on siinä mielessä helpompaa kuin muilla muissa kaupungeissa, koska me olemme, me olemme osavaltio samalla kuin kaupunki. Me olemme Saksan liittotasavallassa oma osavaltiomme kaupunkina ja meillä on kunnan tasolla 12 kaupunginosaa, mutta me olemme samalla yksi kaupunki, näin ollen tämä aluehallinto, ja kuntaviranomaiset ovat kiinteässä yhteistyössä ja sopivat myös ohjelmista kaupungissa. Ja tilanne on toinen muissa osavaltioissa. Ne operatiiviset ohjelmat, joita tehdään alueilla, esimerkiksi Saksassa, nämä alueet ovat osavaltioita, ja ne käyttävät tietenkin Euroopan varoja tukitoimiin, varsinkin jos kaupallisia, kaupunkitasolla on puutetta rahasta ja niin kuin täällä sanottiin, kaupungit ovat osia, osa itsehallintoa ja ö, läheisyysperiaatetta, niillä on jatkuvia tehtäviä hoitettavanaan, eikä niinkään investointisektorilla. Todellakin nyt on sellainen tilanne, että mitkä ovat kaupunkien ongelmat. Niistä on puhuttu sosiaalisia ongelmia, johon tarvitaan sosiaaliprojekteja, täytyy tehdä nuorisotyötä, koulutusta tarvitaan, kouluja. Ne ovat, on kaikista puhuttu myös kaupunki, kaupunkiinfrastruktuurista. Ne ovat eh, jatkuvia tehtäviä, mutta niihin liittyy krooninen alirahoitus ja lisääntyvässä määrin myös henkilöstöongelmat, koska henkilöstöä on liian vähän. Ja nyt olen kuullut omastakin kaupungistani, että esimerkiksi eh, nämä kaupungin osat, jotka ovat olleet mukana esimerkiksi Urban-projektissa, niin ovat, niillä on liikaa jatkuvia tehtäviä, siksi ne vetäytyvät pois Euroopan, Euroopan tason tehtävistä, koska se sanotaan, että se on liian vaivalloista, se on liian raskassoutuista, eikä kestävää, koska siitä tulee ja samaan aikaan kuitenkin pitäisi huolehtia tästä jatkuvasta rahoituksesta. Ja siinä se suuri ongelma tulee, koska me emme pysty enää takaamaan sitä. Me näin ollen me tietyillä projekteilla me synnytämme odotuksia ihmisten keskuudessa paikan päällä, e, ja, jotka sitten, e, ei joten sitten pystytä täyttämään tai toteuttamaan. Siinä mielessä me vetäydymme pois näistä tehtävistä ja projekteista. Enkä sanokaan, etteikö meidän pitäisi puhua kaupunkiulottuvuudesta kohesiopolitiikasta, päinvastoin, mutta se, mistä täällä on puhuttu, tämän viestinnän etsiminen niiden kanssa, jotka panevat näitä ohjelmia täytäntöön, se, täytyy, se täytyisi toteuttaa, huolehtia, siitä täytyisi huolehtia niin, että kommunikaatio toimii. Koska operatiiviset ohjelmat tietenkin suunnitellaan paikan päällä, ja otetaan taas Saksa esimerkiksi, nämä eivät ole kaupunkeja, vaan ne ovat osavaltioita, jotka hoitavat näitä ohjelmia, jotka taas puolestaan lähtevät omista prioriteeteistään, eivätkä niinkään ajattele paikallisen tason tyyliin. Silloin kun puhutaan EU 2020 tavoitteista, meidän, ja sitten sanotaan, että niiden pitäisi olla pohja tai perusta tuleville operatiivisille ohjelmille tai niiden täytäntöönpanolle kaiken kaikkiaan, niin silloin meidän täytyy jo nyt, jo ennakkovaiheessa paljon enemmän kuin aikaisemmin olla tekemisissä niiden kanssa ja keskustella niiden kanssa, jotka panevat näitä ohjelmia täytäntöön. Eikä niin, että niille vaan esitetään tämä ohjelma, jolloin ne eivät enää pysty reagoimaan näihin ohjelmiin ja, ja projekteihin. Siinä mielessä voidaankin kysyä, millä tavalla me pääsemme siihen tällaisena aikana, kun olemme vielä valmisteluvaiheessa, valmisteluvaiheessa – että meidän pitäisi silloin käydä se keskustelu niiden kanssa, jotka sitten kuitenkin hoitavat sen ohjelmien toteuttamisen. Ja tiede täytyy tasoittaa sillä tavalla, että tämä voidaan toteuttaa ilman, että ilman, että sitten joudutaan tilanteeseen, jossa, sanotaan, jossa paikallista osaa sanotaan, että meillä ei ole resursseja näiden toteuttamiseksi. Kiitoksia. Asiantuntijat, reagoikaa, olkaa hyvä. Maybe very briefly. Uh... Niin, aivan lyhyesti. Van Nisteron kysymyksen. Viides eh, raportti nosti esiin kohesiopolitiikan ja Eurooppa 2020 yhteyden merkityksen. Tarvitaan eh, kumppanuutta, investointisopimuksia – Tästä Koesio-raportista alkaa julkinen keskustelu ja tästä järjestää myös Koesio-foorumi. Ja näin äh, otetaan kantaa siihen, millainen tulee olemaan kansallinen äh, investointisopimus. Tämä ratkeaa siis keskustelun pohjalta. Euroopan parlamentin jäsenet ovat esittäneet huolenaiheita ja komissio ottaa ne kyllä huomioon ja pääsihteeri korostaa sitä, että paikallisten toimijoiden äh, mukaan saaminen on ratkaisevaa Eurooppa 2020 menestykselle. Kysymys kuuluu, kuinka tämä saadaan toteutettua strategia-asiakirjoissa, joita ehdotetaan äh, kohesio Äh, raportissa, mutta en nyt voi vielä äh, vastata tähän yksityiskohtaisesti, sillä tämä äh, riippuu nyt julkisesta keskustelusta ja kuulemisesta. Niin, voin olla aivan samaa mieltä Sellerin kanssa siinä, että hallinnollisten alueiden välillä on todellakin ristiriitoja. Emmekä oikein voi muuttaa sitä rakennetta, kuinka eurooppalaista rahoitusta jaetaan. Tässä on siis eh, konflikteja. Ja jos halutaan ottaa huomioon eh, kaupunkialueet, niin voidaan tietysti kysyä siitä, kuinka ne määritellään. Tämä on tällainen irtoajatus. Joten on selvää, että eh, Eurooppa luo painetta, jotta hallinnolliset alueet nähdään eri tavalla. Tässä voi olla erilaisia yhteistyötahoja jotka ylittävät nämä äh, rajat. Tästä on esimerkkejä vaikkapa Ranskassa. Ja olisi erittäin hyvä, mikäli näin tapahtuu ja alueet voivat toimia, jos toimii. Kiitoksia. Äh, seuraava. Kiitoksia, olen äh, Zellerin kanssa samaa mieltä. Eli toimet tapahtuvat tietyssä, tietyssä paikassa. Ja on erittäin tärkeää, että otetaan mukaan vaaleilla valitut johtajat tällä paikkakunnalla, jotta voidaan saada todellakin tuloksia aikaan. Ja todellakin, kuten kollegani, niin näen tämän näin, että komissio voi luoda tiettyjä ehtoja, rahoitukselle, eli että vaaditaan eh, integroituja toteuttamissuunnitelmia eh, funktionaalisille eh, alueille, ja tämä voisi todellakin tuottaa tuloksen. Kiitoksia. Onko vielä muita vastauksia? Olkaa hyvä. Niin, yksi yleinen kommentti. Kun olen seurannut kymmenen vuotta nyt maani kaupunkialueiden kehitystä, niin Euroopan unionilla on ollut merkittävä rooli Eh, kouluttamissektorilla. Eli ainakin eh, minun maassani eh, kyllä tällä on ollut vaikutusta päätöksentekoon. Ensin nähdään urbaanin agendan tehtävinä. Eli näin voidaan todella luoda – tällaisia painopisteitä, niin että todellakin otetaan huomioon integroitu lähestymistapa ja verkostoituminen. Kiitoksia. Kiitos kaikille asiantuntijoille heidän panoksestaan. Nyt äh, haluaisin onnitella itävaltalaisia äh, kaupunginjohtajia, jotka voittivat alueiden komitean kilpailussa. Olkaa Onnittelut teille. No niin, ja sitten pääsemme seuraavan kohtaan. Kohtaan 19. Keskustelu Rudolf Nieslerin kanssa. Hän on äh, politiikan koordinoista vastaava johtaja Euroopan komission aluepolitiikan pääosastolla. Ja aiheena on e- EUn kohesiopolitiikan vastaus talouskriisiin. Mr. Nisler, the floor is yours. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Hyvää huomenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Näin muutaman minuutin aikana haluaisin esitellä teille raportin, jonka Euroopan komissio on pannut kasaan osana aluepolitiikan eh, toiminta, jolla pyritään auttaa jäsenvaltioita – jotta voidaan vastata tähän talouskriisin asettamaan haasteeseen, joka tapahtui 2009, kuten kaikki tiedätte. Asia on, tämä konteksti oli siinä, että kohesiopolitiikka pantiin liikkeelle sillä tavalla, että voidaan varhaisessa vaiheessa vastata kriisin asettamiin haasteisiin ja ajatuksena oli mobilisoida osa sen rahavaroista, kuten myös muita tukitoimia, jotka sitten auttaisivat jäsenvaltioita selviytymään tässä kriittisestä tilanteesta. Pääkehys, joka tuli selväksi jo kriisin varhaisessa vaiheessa, oli se, että pankeilla oli ongelmia lainoituksessaan ja silloin tiukentettiin lainoitusstandardeja ja tämä tapahtui hyvin nopeasti ja tämä osoitti, että julkinen talous jäsenvaltioiden tasoilla asautui, ajautui tiukkaan tilanteeseen ja riskinä oli myös se, että projektit kohesiopolitiikalla kuivuisivat ja jopa vaarana oli se, että tietyt projektit jouduttaisiin jopa peruuttamaan. Kohesipolitiikan tavoitteena olikin avustaa tässä tilanteessa vaarantamatta sen pitkän aikavälin tavoitteita. Tämä tarkoittaa, että kohesipolitiikka, sen piti nopeuttaa toimenpiteitä – yksinkertaistamalla hallintoa, ottamalla käyttöön enemmän joustavuutta ohjelman, ohjelmien hallinnointiin tietyissä tilanteissa eri alueilla, jotka joutuivat kriisin kohteeksi. Ja siinä oli tarkoitus myös antaa lisää rahoitusta ja avata uuden tyyppinen tukikelpoisuusmahdollisuus tässä tilanteessa, muun muassa energiatehokkuuden saralla – ja tarkoitus oli myös tukea toimia teknisillä avuilla, teknisillä aputoimilla Euroopan unionin taholta. <clears throat> Kaik- kaikkiaan meillä oli 13 yksittäistä toimenpidettä, joita ehdotettiin kohesiopolitiikan puitteissa tämän elvytyssuunnitelman tasolla. Tämä tapahtui seuraavilla aloilla. Hyvin tärkeää oli, että saatiin lisää ennakkomaksuja 6,2 miljardia maatalo- aluekehitysrahastosta, sosiaalirahastosta. Ja se, tämä lisärahoitus antoi merkitsi 11 miljardia euroa kaiken kaikkiaan. Niin kuin tiedätte, ennakkomaksut ovat, ovat käytettävissä olevia resursseja – projektien valmistelu- ja raho- valmistelutoimien rahoitukseen. Sitten oli myös sääntelymuutoksia, joilla pyrittiin yksinkertaistamaan menettelytapoja ja ottamaan käyttöön enemmän joustavuutta, kuten muun muassa valtionapua varten. Siinäkin käytettiin eh, ennakkomaksuja suuriin investointiprojekteihin. Samalla myös avattiin eh, tukikelpoisuus energiasektorilla – ja talonrakennuksessa ylipäätään. Tekninen apuraha, sitä annettiin myös projektien valmisteluimien nopeuttamiseksi. Ja sillä myös luotiin apua Jeremy ja Jessica aloitteisiin. Ja sitten Tämä elvytyssuunnitelma merkitsi sitä, että kohesiopolitiikka osoitti, että se voi sopeuttaa, sopeuttaa keinojaan myös lyhyen aikavälin tavoitteisiin. Ja tämä onnistuminen joustavuuden ja nopeuden tasolla näkyi myös toimielinten välisen työn laadussa ja hedelmällisessä yhteistyössä, jota olemme nähneet tässä tilanteessa eri instituutioiden kesken, neuvoston, Euroopan parlamentin, alueiden komitean talous- ja sosiaalikomitean välillä. Jo, ja tällä toimilla pystyttiin vastaamaan näihin tarpeisiin adekvaatilla tavalla. Joustavuus oli mahdollista, koska kaikki painoivat, vetivät yhtä köyttä samaan suuntaan. Me olemme nyt tässä esittelemässä teille tässä raportissa sitä, että tämäkin on komission vastaus sitoumuksiinsa – Euroopan parlamentin suuntaan. Tämä taas liittyy neuvotteluihin tästä paketista. Ja tämä raporttihan hyväksyttiin lokakuussa 2010. Ja tässä tämä vastaus on tähän lupaukseen. Tie, tietojen lähde, niin kuin tästä raportissa näette, on se, ne tiedot tulevat raport, raporteista, joita jäsenvaltiot ovat esittäneet strategisissa raporteissaan. Me olemme tukeutuneet tässä 27 maakohtaiseen raporttiin. Olemme pyytäneet myös jäsenvaltioita kehittämään tietyn osan näihin raportteihin, jossa mitataan jossa kerrotaan niistä toimista, jo, miten rakennerahastovaroja on käytetty tähän tilanteeseen. Ja nyt nämä pää asia. Tässä otan muutaman esimerkin siitä, miten, mitä jäsenvaltiot tekivät tehokkaasti. Esimerkiksi ennakkomaksuista 6,2 miljardia euroa, jotka maksettiin kesäkuussa 2009. Silloin oli tarkoitus saada lisäpotkua ennakkorahoituksiin, jolla taas tuettiin investointeja. Jäsenvaltiot olivat kaikkiaan hyvin tyytyväisiä siihen tähän lisärahoituksiin ja näihin rahoitusruiskeisiin. Ja tämä myös liittyi siihen uhkaan, että tietyillä oli, vailla oli vaikeuksia saada rahaa tiettyihin sitoumuksiin. Ja tämä oli oleellinen asia, erityisesti tietysti vanhoissa jäsenvaltioissa Sanon tämän myös siitä syystä, että olisi ollut varmastikin onneton kehitys, että keskellä kriisiä jäsenvaltioilla oli vaara menettää rahaa näiden sääntöjen pohjalta. Näin ollen tämä oli myös tarpeellinen apu näille jäsenvaltioille. Mutta se, mitä jäsenvaltiot tekivät, ne pumppasivat tätä tukirahaa lähinnä sellaisiin projekteihin, joissa, äh, jossa tiukennettiin julkista tukea, esimerkiksi paikallishallinto, näin jäsenvaltiot meille kertovat ensivaiheessa, tai kansalaisjärjestöt, jotka olivat mukana näissä projekteissa. Näitä ennakkomaksuja käytettiin näiden lisäksi myös tukemaan pk-yrityksiä, aivan erityisesti valtionapujärjestelmien nopeuttamiseksi PK-yrityksille. Esimerkiksi Puolassa tai Virossa havaittiin, että, että ne sopeuttavat järjestelmiään sillä tavalla, että, että pystyttiin toimimaan kohdennetusti ja tässä pystyttiin keskittymään erityisesti PK-yritysten tukemiseen. Ja näin ollen kriisin vaikutukset saatiin rajattua eräissä jäsenvaltioissa painotettiin sitä, että, että tähän liittyy hyvin myönteisiä vaikutuksia, jolloin saatiin lisää likviditeettiä ja pystyttiin tukemaan investointeja. Esimerkiksi Italiassa operatiiviset ohjelmat tutkimusta ja kilpailukykyä varten niitä lisättiin näiden ennakkomaksujen avulla. Ja ennakkomaksut mahdollistivat maksut edunsaajille tietyillä prioriteettialueilla, kuten esimerkiksi se, että saatiin ja pystyttiin jatkamaan hankintoja tärkeissä hankkeissa ja saamaan koulutusta muun muassa pk-yrityksille. Toinen alue, joka liittyy prioriteetteihin olemissa, olemassa olevissa operatiivisissa ohjelmissa, yksi suositus komissiolta oli se, että vastataan kriisiin siten, että me hyvin avoimesti katsomme ja prosessoimme nopeasti pyynnöt, jotka tulevat, joita tulee jäsenvaltioissa, jotka vaativat muutoksia operatiivisiin ohjelmiin. Jäsenvaltiot vahvistivat yksimielisesti, että on tärkeää pystyä jatkamaan pitkän aikavälin ohjelmia. Kaikki painottavat sitä, että on syytä pitää kiinni perustavanlaatuista prioriteeteista ohjelmissa, jotka perustuvat kasvu- ja työllisyystavoitteisiin Lissabonin strategian mukaisesti. Näin ollen ei pohdittu sitä, että pitäisi ikään kuin luopua näistä strategisista tavoitteista, joihin rakennerahastot ovat sitoutuneet. Jäsenvaltiot kuitenkin käyttivät, tiet, tekivät tiettyjä sopeuttamistoimia. Tässä yhteydessä me havaitsimme, että 17 jäsenvaltiota hyvin nopeasti vastasi ja muut, muuttivat äh, näitä operatiivisia ohjelmia, kun sanoin, että muuttivat ohjelmiaan, se ei tarkoita sitä, että kaikkia ohjelmia oltaisiin muutettu. Siellä oli oleellisia ohjelmia muutettiin, jotka, joilla autettiin tätä, äh, tässä äh, valtiota eri, tässä erityisessä kriisitilanteessa. Selvää on myös, että tämä, nämä sopeutustoimet liittyvät tiettyihin interventioihin, kuten esimerkiksi eh, PK-yritysten tukisektorilla eh, tuessa pyrittiin tällä tavalla eh, tukemaan työllisyystilanteen säilymistä tässä erityisessä tilanteessa. Myös hyvin myönteistä oli se säädös, joka koski tukikelpoisuutta energiatehokkuus energiatehokkuustoimissa talonrakennuksessa. Ja se vahvistivat tyytyväisyytensä tähän joustavuuteen, jota osoitimme tässä suhteessa. Ja tältä pohjalta muutoksia saatiin tehtyä varsin nopeasti. Tämä tietty toimi, jonka me avasimme tässä tämän kriisin aikana suhteessa energiatehokkuuteen, tästä sanoisin muutaman sanan koska tämä on erityisen tärkeä asia, tämä energiatehokkuus. Kuten tiedätte, asetusta muutettiin niin, että energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet saatiin mukaan tähän siis nykyisessä rakennuskannassa niin, että se olisi jopa 4 prosenttia kaikista aluekehitysrahaston rahoista, joka on mahdollisesti 8 miljardia euroa kaiken kaikkiaan. Niin kuin tiedätte, tämä uusi tukikelpoisuuskriteeri otettiin käyttöön kriisin, kriisipaketin yhteydessä, jolla oli tarkoitus vahvistaa myös EUn ilmastonmuutostrategiaa. Tämä oli oikea toimi, että tässä kriisin hetkenä annetaan myös sellainen signaali, joka koskee strategista suuntautumista, jota me esitämme myös pitkälle aikavälille. Meillä oli myös hyvin konkreettisia näkökohtia tässä, jotka olivat meistä tärkeitä tämän ehdotuksen yhteydessä. Esimerkiksi se, että tuettiin teollisuutta, jonka vaikutus työpaikkoihin ja kasvun on hyvin myönteinen. Se koskee myös työllisyysvaikutuksia lyhyellä aikavälillä. To- toimenpiteet toteutuvat erityisesti PK-yrityksissä ja paikallistasolla, kun ajatellaan esimerkiksi sitä, että otetaan aurinkopaneeleja käyttöön tai lämpöpumppuja yksityis, äh, siis kotitalouksissa. Tämä usein merkitsee pk-yrityksille to, työ, työ ja toimintamahdollisuuksia. Ja me uskomme niin ikään, että kun me olemme käyttänyt näitä investointeja hyvin laajassa mitassa. Tämä auttaa meitä Euroopan unionissa meidän yleisissä tavoitteissamme olemalla teknologian saralla ja innovaatioiden alalla eturintamassa myös energiatehokkuuskysymyksissä. Ja kun ajatellaan jatkokehitystä, ja näitä toimia, niin tämän seurantavaiheessa olemme myös lähteneet siitä, että energiatehokkuustoimet, niiden pitäisi olla avoimia myös rahavälineiden käyttöä varten. Ja olemme ottaneet Euroopan investointipankin mukaan auttamaan meitä tällaisissa toimissa, kuten esimerkiksi siinä, että kun tämä Jessica-aloite tai sitten tukikelpoisuus äh, rahoitussuunnittelua varten, joka on osa tätä yleistä asetusta energiatehokkuudesta. Tällä alalla 14 jäsenvaltiota on raportoinut, että ne välittömästi ottivat tilaisuudesta vaarin tukeakseen energiatehokkuustoimia ja uusiutuvia energialähteitä. Kuten tiedätte, tämä oli, tämä oli tietyllä tavalla lähtölaukaus sillä, että lähdettiin nollasta. Ja vaati tietenkin tietyn ajan, kunnes nämä jäsenvaltiot pääsevät, kun tässä päästään tiettyyn suuruusluokkaan, koska lähdettiin nollasta. Mutta tämä oli kuitenkin asia, joka sai hyvin myönteistä palautetta. Lisäksi Yritimme auttaa myös siinä, että saatiin, saadaan toimia liikkeelle rahoitussuunnitteluun. Yhdessä Euroopan investointipankin kanssa olemme auttaneet jäsenvaltioita tekemään aloitteita, jossa PK-yritykset, PK-yrityksiä tuetaan samalla tavalla tässä katsannossa – Me olemme ottaneet käyttöön myös lisää teknisiä aputoimia komission tasolla, jotta päästäisiin tälläkin saralla eteenpäin. 12 jäsenvaltiota on, on nopeuttanut omia valmistelutoimiaan Jeremy-aloitteissa, jotka, joka sekin koskee pk-yrityksiä. Myös Jessica sitä joudutettiin tässä yhteistyössä huomattavasti, kuten kaikki tiedätte, Jessicahan oli aloite, joka tuli myöhemmin kuvaan mukaan. Se käynnistyi myöhemmin, mutta varsinkin tässä kriisin aikana se antoi lisää potkua kehitykseen. Ja nyt tähän mennessä meillä on tullut jo 20 Jessica-rahastoa, jotka on luotu jossa on noin, ja noista 90 prosenttia on sellaisia, joita e- Euroopan investointipankki pyörittää yli 10, noin kymmenessä jäsenvaltiossa. Ja viimeinen osa tätä teknistä avustuspakettia me olemme vahvistaneet kapasiteettiamme tässä Jaspers-aloitteessa jossa on mukana muun muassa Euroopan investointipankki ja, ja Euroopan jälleenrakennuspankki. Meillä on nyt 85 asiantuntijaa käytettävissä tähän projektiin, jotka tukevat projektivalmistelua EU 12 jäsenmaassa. Ja tässä on tarkoitus vaan nopeuttaa suuria projekteja ja varmistaa se, että saadaan hyvää laatua näihin projekteihin. Nämä olivat ne päätoimet, joita on nyt sitten otettu käyttöön ensimmäisellä, ensimmäisessä vaiheessa tätä elvytyssuunnitelmaa komission tasolla. Mutta kuten te kaikki tiedätte, oli, tapahtui toinenkin muutos tässä asetuksessa joka oli siis osa tätä yksinkertaistamispakettia, ja sehän tuli voimaan kesäkuussa tänä vuonna. Ja sielläkin avustetaan maita, jotka kokevat ongelmia tämän kriisin aikana. Kuitenkin nämä pieni, vähän pienimittaisempia toimia, jotka ovat kohdennettuja, esimerkiksi Viro, Unkari, Latvia, Liettua ja Romania ovat mukana tässä, joille saatiin lisää äh, raha-apua, joka tuli Euroopan sosiaalirahastosta koko kaiken kaikkiaan 370 miljoonaa euroa, joka oli tällainen lisärahoitusruiske, joilla oli tarkoitus auttaa näitä maita, näitä maita pahimmissa kriisitilanteissa, erityisesti työllisyyskysymyksissä. Ja sitten Kreikka. Kuten tiedätte, on olemassa muistio talous- ja finanssipolitiikasta, josta tehtiin sopimus tämän vuoden alussa. Siinä oli tarkoitus saada tällainen talousohjelma, jolla, voita, jolla autettaisiin euroalueen jäsenmaita tämän lainoitusfasiliteetin yhteydessä tämäkin sisältää useita toimia, jotka saadaan rakennerahastosta. Tärkeimpänä on se, että on perustettu tällainen erityinen task force-ryhmä, joka toimii jossa, jossa, joka toimii varapääministeritasolla, jossa on myös komission edustus mukana, joka aut, tämä, tämä ryhmä auttaa päätöksentekoa kohesiopolitiikan saralla sekin vaikuttanee vahvasti siihen nopeuteen, millä eri projekteja valmistellaan Kreikassa. Ja siinä on myös erilaisia holdingrahastoja, johon saadaan rahaa rakennerahastosta ja täältä investoidaan sitten rahoitusvälineisiin, rahoitusvälineisiin joilla tuetaan pk-yrityksiä ja kehitystä ja energiatehokkuustoimia. No tässä se suurin piirtein tämä yleinen kuva onkin tästä kohesiopolitiikasta, jolla tuetaan jäsenvaltioita ja alueita tässä kriisitilanteessa. Palaute, jota olemme saaneet jäsenvaltioilta tässä raportissa, on se, että jäsenvaltiot olivat tyytyväisiä tähän, vasta, tähän toiminnan nopeuteen ja joustavuuteen joka oli osa tätä, oli siis, ymmärrettiin selvästi, että, että olemme, olemme tehneet että ne ehdotukset, joissa oli ehdotettu useita toimia tieteen, että kaikki eivät kuitenkaan käytä kaikkia, mutta että niillä oli mahdollisuus ottaa näistä ehdotuksista oleellisia asioita, joista ne voisivat hyötyä. Ja tämä nähtiin hyvin myönteisenä seikkana se, miten tämä elvytysohjelma sitten käynnistettiin. No kaiken kaikkiaan luulenpa, että kun ajattelemme näitä suuria globaaleja kysymyksiä, onko mahdollista käyttää kohesiopolitiikkaa ja sen, kun sen pitkän aikavälin tavoite on tietenkin ö, ö, omansa, niin samaan aikaan voidaan ö, kohesiopolitiikassa myös Äh, puuttua lyhyen aikavälin toimin tiettyihin kriisitilanteisiin, ja tämä on osoittautunut hyödylliseksi toiminnaksi. Kiitoksia. Thank you very much, and I would like to ask... Uh, My... Kiitoksia. Äh, Manescu Stensareta. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, domnului Nisler pentru prezentarea făcută. Kiitoksia. Haluaisin kiittää tästä esityksestä. Olen lukenut tämän komission työasiakirjan ja käsittääkseni jäsenvaltioiden äh, tarjoamat äh, vastaukset ovat varsin hajanaisia ja on komissiolla vielä varsin hankala, hankala äh, arvioida tätä jäsenvaltioiden toimintaa. On erityisesti viisi jäsenvaltiota, joihin kriisi on eniten vaikuttanut. Ja vaikuttaa siltä, että eh, kun ne nyt eh, <clears throat> pärjäävät EU-rahoituksen varassa, niin olisi todellakin reilua, että nämä jäsenvaltiot ainakin raportoisivat toimistaan niin, että voisimme tietää, ovatko ne ryhtyneet oikeisiin toimiin ja onko rahat käytetty tehokkaasti ja asianmukaisesti eh, tarkoitettuihin asioihin. Minun ensimmäinen kysymykseni on, milloin teidän käsityksenne mukaan komissio voi antaa parlamentille tällaisen kattavan arvion? Komission asiakirja perustuu tietoihin, joita jäsenvaltiot ovat antaneet kansallisten strategiaohjelmien kautta vuonna 2009. EU-varojen käytöstä ja niistä toimista, joihin jäsenvaltiot ovat ryhtyneet elvyttämiseksi. Romanian osalta käsitykseni on, että nämä luvut eivät välttämättä ole aina tiiviisti yhteydessä todellisuuteen. Ja haluaisinkin kysyä, onko komissio laatiessaan tätä arviota luottanut vain jäsenvaltiota saatuun tietoon. Sillä nämä tiedothan eivät välttämättä aina vasta todellisuutta. Vai onko komissio saanut myös sellaisia signaaleja, että joissakin jäsenvaltioissa varojen käyttö poikkeisi tästä? Ja onko komissio mahdollisesti tällaisessa tapauksessa seurannut näitä jäsenvaltioita tarkemmin? vai onko komissio todellakin vain eh, nojannut tähän jäsenvaltiolta saatuun tietoon? Tässä on kyseessä noidan kehä. Valitetaan siitä, että jäsenvaltiot eivät raportoi eh, kunnolla, mutta kuitenkaan ei ryhdytä mihinkin, mihin, mihinkään toimiin asian korjaamiseksi. Ja sitten vielä kysymys, mikä teidän näkemyksenne missä suhteessa komission pitäisi olla tiukemmin mukana äh, arvioimisessa? Kiitoksia. Niin, kiitoksia. Minusta tämä on hyvä kysymys, jonka edellinen puhuja tässä esitti. Haluan vielä lisätä kolme asiaa. Ensinnäkin, minulla on sellainen vaikutelma, että tässä, tässä raportissa esitellään vain myönteiset asiat, mutta ei kielteisiä. Siis niitä, mitkä eivät toimineet. Meidän pitäisi kyllä tarkalleen katsoa niitäkin. Nimittäin että usein tämä jäsenvaltioiden yhteisrahoitus ei toiminut. Tällöin näin ollen mahdollisuutta ei käytetty hyväksi. Johtuuko siitä, että rahaa ei ollut, vai johtuuko siitä, että viranomaiset olivat liian hitaita? Mehän näemme, että Luxemburg esimerkiksi reagoi, mutta monet muut jäsenvaltiot eivät reagoineet. Nythän meillä on yksi ohjelma, joka oli oli todellinen äh, suhdannen ruiske tai elvytysruiske. Se oli se ohjelma, jota parlamentti parantikin, paransikin, joka liittyi sosiaalisen asentorakennuksen energiatehokkuustoimiin. Tämä loi työpaikkoja äh, paikan päällä. Äh, siinä oli kysymys myös pienemmistä toimenpiteistä. Tämä on sellainen työpaikka, sanoitte te 12 jäsenvaltiota vaan, siis alle puolet käytti tätä tilaisuutta hyväkseen, niin se on kyllä aika lailla vähän. Tiedän esimerkiksi, että on jäsenvaltioita, jotka periaatteessa olivat valmiita käyttämään sitä, minkälaisia neuvotteluja komissio kävi ja minkälainen oli sitten, miten se näkyi paikan päälle, koska se oli, se oli kuitenkin tällainen elvytysruiski. Oliko komissio vielä hallinnoimassa tätä? Sitten kolmas asia, mitä te, mistä te puhuitte hyvin myönteisessä valossa, eli yhteistyö Euroopan investointipankin kanssa Jaspers-hankkeessa. Miten läpinäkyvää se oli? Miten tämä seurantakomitea oli siinä mukana? Ja huolimatta siitä, että täytyy toimia nopeasti, niin, niin ryhdyttiinkö sillä tarvittaviin toimiin? Esimerkiksi ympäristövaikutusten arvioinnin suhteen. Tässä käytettiin paljon rahaa, ja jos se raha on käytetty väärään paikkaan, tai jos se samanaikaisesti johtaa ympäristövahinkoihin, niin se on tietenkin pulmallinen juttu eikä se anna myöskään hyvää kuvaa ulospäin. Voitteko tähän sanoa jotakin? Thank you. Dear colleague. Kiitoksia. Hyvät kollegat, meillä on vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Voisinko nyt sulkea puhujalistan, jotta meillä on vielä va- mahdollisuus kuulla vastaus Lambert ensiksi. Dank u wel. Ik ben eigenlijk heel positief over... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minulla on ihan myönteinen reaktio tähän saatuun tietoon ja mietintöön raporttiin. Tässähän on kyse siitä, että sovelletaan asetuksia. Tämähän meidän täytyy sopeutua kriisiin ja pyrkiä parantamaan tilannetta ja asioita neuvosto oli hyvin varautunut. Kyllä kriisit tuotti jotain hyvääkin toi jotain hyvää tullessaan. Minä haluan kertoa muutakin positiivista. 12 maata ovat käyttäneet, hyödyntäneet paremmin energiatehokkuutta. Kyllähän tämähän on hyvä merkki. E, se on rohkaisevaa, että jäsenvaltiot sitoutuvat tähän, komissio sitoutuu tavoitteiden saavuttamiseen. Meillä tulee vielä toinen mietintö, kun puhutaan suunnitelmien täytäntöönpanosta. Jäsenvaltiot ovat vapaita vaatima, valitsemaan toimenpidekokoelmansa, jota ryhtyvät toteuttamaan, jotta saisivat jo tukia. Ei tähän ole mitään pakotteita. 12 jäsenvaltiota on jo lähtenyt liikkeelle eturintamassa. Ja kyllähän se sitten antaa aihetta puoltaa tiettyä ehdollistamista. En vetoa tässä niinkään komission, vaan puheenjohtajamaahan. Nyt tässä vähän punainen lanka hävisi. Meillä on täällä väliaikainen valiokunta valiokunnassa, joka käsittelee kriisiä ja kaikki, mikä liittyy, pyörii kriisin ympärillä siihen liittyvinne välineinen. Mikä on sen tilanne? Missä se nyt tällä hetkellä liikkuu? liittyy, onko tämä äsken kuultu riittävää, jotta se voidaan lisätä mietintöön, vai odotetaanko, että kriisi menee hieman ohi? Minä tiedän, että mm, ketkä, istu, ketkä istuvat puheenjohtajistossa tässä valiokunnassa, koska saamme mietinnön, koska saamme tämän mietinnön. Kiitos. Uh, thank you, Mr. Angurakis. Kiitoksia, Mr. Angurakis. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε, ασφαλώς τα στοιχεία που μας Kiitoksia, puheenjohtaja Nämä tiedot, joita olemme saaneet, vastaa tietysti erityistä tilannetta, mitä on kaikki hyvin mielenkiintoista. Mutta nämä toimet ja komission kommentit eivät ehkä kuitenkaan vasta siihen peruskysymykseen, mitä me teemme kriisin suhteen. Onko näillä toimilla mitään vaikutusta kriisiin? Ehkä ne hieman lievensivät kriisin vaikutuksia. Mutta kuten tiedämme, niin kaikissa maissa kriisi sen kun syvenee. Jotain on tehty, toiminnan on ryhdytty, mutta ellei eh, komissio olisi tässä puhunut eh, Kreikasta, niin eipä tässä olisi paljon juurikaan puhuttu mistään. Täällä kyllä puhuttiin pk-yrityksistä ja niin edelleen ja niin edelleen. mutta monet yritykset eivät todellakaan pääse mukaan minkään näistä toimista, sillä niillä on valtavia velkoja eikä niitä ole katettu mitenkään. Todellakin puheenjohtajia. Tässä puhutaan 250 miljardista. Mutta tietysti on ollut jo ennen kriisiä suunnitelmia, kaikenlaisia tukimekanismeja ja niin edelleen. Näitä oli jo ennen, ennen kriisiä. Eli se, että nopeutetaan toimia – nopeutetaan toimeenpanoa. Niin se ei suinkaan pelasta meitä kriisiltä. Tämä on todellisuus. Tämä nyt ei tietenkään tarkoita, että minulla olisi mitään henkilökohtaisesti näitä toimia vastaan. Mutta jos katsotaan nyt vaikkapa työllisyystoimia, niin voidaan ottaa huomioon, että työolosuhteet ovat todellakin aivan järkyttävät työttömyys on räjähtänyt käsiin. Mutta minun kannaltani on tärkeää ajatella sitä, kuinka me voimme äh, puuttua kriisin syihin sen sijaan, että ainoastaan äh, pyrittäisiin äh, pikkutoimilla jotenkin taistelemaan seurauksia vastaan. Kiitoksia. Ja nyt vielä komission edustajan vastaus. I will try to... Yritänpä vastata näihin kysymyksiä, tai Rova Manesku ja äh, Nistelö esittivät. Ehkäpä nyt tämä, mistä tässä raportissa on sanottu, siinä on kyse nopeasta vastauksesta, jonka me olemme saaneet jäsenvaltioista siitä, että mitä äh, tehtiin tähän noin kohesiopolitiikan osalta, joilla vastattiin näihin kriisin synnyttämiin ongelmiin. On itsestään selvää, että koko asia on vielä kesken. Me olemme hyvin tietoisia siitä, vaikkakin ennust, talouskasvuennusteet ovat mitä ovat, niin samaan aikaan me tiedämme, että alueellis, alueellis, alueilla ja paikallisesti on edelleen huomattavia vaikeuksia käsitellä tai hoitaa niitä pulmia, joita meillä on tässä tilanteessa. Eli kun puhutaan raportoinnista, niin uskon, että on tärkeää sanoa, että se on, tämä on ensimmäinen raportti siitä, mitä jäsenvaltiot välittömästi tekivät ää, tälle tarjoukselle, joka tuli kohesiopolitiikasta. Meillä on kohesiopolitiikan osalta raportointijärjestelmä, joka perustuu vuosiraportointiin, jossa raportoidaan tällaista yleisestä kehityksestä ää, ää, toimenpiteiden täytäntöpanossa, mutta rohkenisin sanoa, että meillä ei ole enää mitään eroa siinä, että mikä on sanotaan niin kuin, kriisiin liittyvä ja taas toisaalta mikä on sellainen, joka liittyy normaaliin toimintaan toteutettaessa näitä, toteutettaessa näitä toimia. Se, mitä me näemme nyt tässä on, niin me seuraamme täytäntöpanoa jäsenvaltioissa, me seuraamme myös niitä kysymyksiä, joita saattaa eteemme tulla, jotka johtuvat siitä, että ongelmat jatkuvat reaalitaloudessa. Ja kohesiopolitiikkaa. koheesiopolitiikalla analysoidaan tätä tilannetta ja näiden välineiden äh, tarjoamia mahdollisuuksia rajoissa me yritämme olla avuksi. Mutta tämä on tavallaan se normaali tapa, jolla kohesiopolitiikka toimii. On siis vaikea tehdä ero erityiseen kriisiin ja muuhun, koska meillä on edessämme tilanne, joka meillä on kaiken kaikkiaan. Se mitä Rova Schröter sanoi suhteessa perustavanlaatuisempiin ongelmiin, joita meillä on eräissä jäsenvaltioissa, esimerkiksi löytää yhteisrahoitusta, se pitää paikkansa. Me olemme havainneet ongelmia tässä suhteessa erityisesti tietyissä uusissa jäsenvaltioissa. Kuten kaikki tiedätte, Euroopan investointipankki on, on antanut huomattavaa tukea ja apua sen varmistamiseksi, että toimenpiteet, joita rahoitellaan, äh, rahoitetaan kohesiopolitiikan puitteissa, että niitä voidaan viedä eteenpäin, eivät, ja että ne eivät keskeydy. Äh, on, luottohanat ovat auki moniinkin EUn 12 jäsenmaahan jotka saavat rahaa Euroopan investointipankilta. Ja tällä mahdollistetaan tämä järjestelmän pyöriminen. Tämä on tietysti tietty mittaan kriisiin liittyvä toimi. Me seuraamme tätä tilannetta yhdessä Euroopan investointipankin kanssa hyvinkin huolellisesti, jotta näkisimme, Onko riskejä syntymässä lisää? Energiatehokkuudesta. Energiatehokkuus. Me näimme ää, äh, tiettyjä päivitettyjä toimia, se, mitä, Rovan, äh, mitä herra Van Nistelrooy sanoi, se on kyllä varmastikin oikea arvio meillä on useissakin jäsenvaltioissa, kun tarkastellaan EU-15, siis vanhoja jäsenvaltioita, meillä on hyvin kehittyneitä välineitä, jotka tukevat energiatehokkuustoimia. Esimerkiksi Saksa tai Itävalta, siellä on tukijärjestelmiä, tai Alankomaat, ja nämä tukijärjestelmät toimivat yhdessä avustusten ja lainojen kanssa – hyvinkin tehokkaasti. Äh, heti kättelystä oli, äh, heti alussa lähtien oli selvää, että, että saksalaiset ja itävaltalaiset äh, ryhtyvät näihin toimiin. Tämä tilanne oli erilainen myös Ranskassa. Ranska käytti tätä mahdollisuutta hyväkseen välittömästi toisin kuin Saksa ja Itävalta silloin, kun tämä ovi avattiin. Ja siellä Ranskassa siis on käynnistetty useitakin toimia ja ohjelmia joilla kehitetään toimia sosiaalisen asuntorakentamisen tukemiseksi ja energiatehokkuustoimien tasolla. Ranskasta tiedämme, että sillä tuetaan sitä väestönosaa, joka on erityisen, erityisen tiukasta tilanteessa, kuten köyhyyden uudeksi johdutuneet kotitaloudet, mutta Ranskan viranomaiset pyrkivät myös esittämään tukijärjestelmiä, joita, jossa käytetään rahoitusvälineitä. Me olemme siis käynnistäneet jotakin liikkeelle Ranskassa, jota tehostetaan ja kehitetään eteenpäin. Tämä energiatehokkuus, nämä energiatehokkuustoimet, nekin ne ovat ne olisivat saaneet oikeastaan tärkeän ulottuvuuden uusissa jäsenvaltiossa. Siinä on tietenkin sellainen säädös tässä asetuksessa, joka mahdollisti tietyllä tavalla ää, tietyissä olosuhteissa sen, että EUn varoja voitaan käyttää uusissa jäsenvaltiossa integroituun urbaaniin kehitystoimiin, muun muassa energiatehokkuustoimiin. Tätä järjestelmää käyttöön pienessä mittakaavassa. Ja nyt kun asetus on avattu niin tämä on muodostunut tilanne on sellainen, että näissä valtioissa on käytetty toisia toimia yhdessä Euroopan investointipankin toimien kanssa ja joissakin tapauksissa on ollut muitakin, on ollut myös kansallisia pankkeja, jotka ovat olleet avustamassa ja näin ollen näitä nämä toimit ovat saaneet, ovat nousseet toiseen suuruusluokkaan ja joka kehitys jatkuu. josta pystyttäisiin kohtuullisella tavalla arvioida näitä toimia, niin ei tässä vaiheessa ei pitäisi lähteä vertaamaan tätä rahan käyttöä niihin, tähän mahdollisiin kuuteen miljardiin. Me olemme aina olleet tietoisia siitä, että tämä 6 miljardia on hypoteettinen luku, ja useissa maissa tätä mahdollisuutta ei edes käytetä tällä ohjelmakaudella. Sitten Jaspersista. Ehkä nyt äh, äh, Schotter ei ymmärtänyt oikein, mutta tämä on kuitenkin yhteinen hanke, jossa on mukana Euroopan investointipankki, äh, Euroopan jälleenkehityspankki, jälleenrakennuspankki, jolla annetaan apua uusille jäsenvaltioille – ja tämä tekninen apu, sitä annetaan julkishallinnolle ja sen tehtävänä on ryhtyä laatimaan, ää, äh, laatimaan investointihankkeita. Se apu on asiantuntija-apua. joka toimii sillä tavalla, että me otamme asiantuntijat mukana joko yksittäisissä projekteissa ja niiden valmisteluissa tai sitten ovat horisontaalisella tasolla neuvonantajia ja esimerkiksi auttamassa strategisia hankkeita, esimerkiksi, kehittää, esimerkiksi rautateiden kehittämishankkeita tai, tai sitten jäteveden käsittelyjärjestelmien kehittämisessä. Näin ollen hallitukset tai julkishallinto voi saada apua tähän valmisteluun toimii, koska tarkoituksena on kuitenkin se, että ne pystyisivät tietyssä ajassa valmistelemaan tiettyjä projekteja ja sitten ilmoittamaan niistä Euroopan komissiolle. Ja kuten totesitte, että esimerkiksi laatunäkökohdat ja yhteisön asiaa koskevat säännöt on selvää, että kun käsitellään myös ympäristöprojekteja, niin asiantuntijat ovat siellä antaakseen neuvoja ja opastusta päävaatimuksissa, jotka ja täytyy täyttää, jotta projektit hyväksyttäisiin Euroopan komissiossa. Näin ollen järjestelmän on tarkoitus olla jäsenvaltioiden käytössä, mutta sen pitää myös vaikuttaa meidän omiin etuihimme, siis komission puolella, niin että saadaan hyvää laatua projekteihin. jotta ne myös etenevät nopeammin jäsenvaltioissa. Rudolf. Kiitoksia Rudolf. Tähän haluaisinkin päättää kokouksemme. Tapaamme viikon kuluttua torstaina 9. joulukuuta kello 9 aamulla. Toivottavasti olette ajoissa, sillä meillä on hyvin paljon asioita. Ja silloin kerrotaan myös koordina- koordinaattoreiden kokouksen tuloksista eilisiltä ja, ja viime viikolla Strasbourgissa. Ja päätetään nyt tähän ja jatketaan näistä aiheista ensi viikolla. Kiitoksia aktiivisesta panoksestanne niille, jotka olitte täällä näinkin pitkään. Ja kiitoksia myös tulkeille. Everything? No.